Ja meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Avaan tämän äh, kuulemisen äh, liikenteen valkoisesta kirjasta. Tästä keskustelimme jo tänään ensimmäisessä kokouksessamme ja äh, valkoisen kirjan esittelijää Wim van de Kamp on myöskin täällä. Valitettavasti meillä on hyvin eh, tiukka aikataulu ja siksipä nyt pyytäisin ja muistuttaisin kaikkia eh, puhujia siitä, että heillä on vain kuusi minuuttia puheaikaa. Yksi poikkeus on, se on herra Grosch, joka on tänään pääpuhuja, koska hän silloin oli eh, vuonna 2011 äh, esittelijä valkoiselle kirjalle. Meillä on siis hyvin tiukka aikataulu, siksi pyytäisin, että kaikki pitävät kiinni puheajoista, mutta mehän tietenkin haluamme myös käydä keskustelua. Ja siksipä jokaisen puhujakierroksen jälkeen varjoesittelijät saavat kahdeksi minuutiksi puheenvuoron ja sen jälkeen kaikki muut jäsenet saavat minuutin puheenvuoron. Tämä tietenkin aina riippuu myös siitä, kuinka monta e, jäsentä haluaa puheenvuoron. No niin, sitten minä aloitan e, ensimmäistä puhujasta ja se on. Me olemme tunteneet toisemme jo hyvin pitkään. Olemme aina iloisia, kun toisemme näkee, näemme. Mathieu Grosch, joka oli silloin esittelijänä. Mathieu, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvä Michael. Me tunnemme toisemme hyvin pitkän ajalta. Emme aina ole samaa mieltä, mutta kuitenkin aika usein samaa mieltä. Ähm, kiitoksia oikein paljon minä yritän pitää kiinni tästä puheajasta, joka minulle on annettu. Ja tuossahan on nuija, jos puhun vähän liian pitkään, koska on mahdotonta 10 minuutin sisällä käydä läpi kaikkia niitä painopistealueita ja keskusteluja, joita meillä on valkoista kirjasta ollut. Tämä haaste on ollut aina sama liikenteessä. Liikenteellä on taloudellisesti suuri merkitys, oli kyse sitten työllisyydestä tai BKTstä. Me tiedämme myös, että liikenne lähitulevaisuudessa niin siinä tulee kysyntä nousemaan, oli kyse sitten henkilöliikenteestä tai tavaraliikenteestä. Ja tämä näyttää jo ensimmäisen suuren haasteen. Myöhemmin saatte nämä kalvot myös yksitellen. Eh, jos näette kysynnän ja miten eh, se on suhteessa ympäristön ja hiilidioksidipäästöihin, niin yksi asia on aivan selvä. Eh, liikenne on yksi mm, pääkuluttaja näissä asioissa, mutta erona muihin aloihin, niin verrattuna 90 liikenne vielä käyttää kuluttaa enemmän. Tämä on yksi suurista haasteista ja perus ajatus komissiolla, kun se 2011 tämän valkoisen kirjan esitteli. Eri liikennemuotojen kehitys on johtanut siihen, että tämä jako on hyvin erilainen. Liikenteellä on 45, meriliikenteessä 36 prosenttia. Kun satamaan tavarat tulevat, niin useat sitten myöskin Ähm, liikkuvat teitä pitkin henkilöliikenteessä, ollaan melkein 80 prosentissa, kun katsotaan tieliikennettä. Eräs suuri haaste, josta puhuimme viimeisessä valkoisessa kirjassa, on ähm, työolensuhteet ja sosiaaliset kysymykset. Ja tässä minä löysin mielenkiintoisen tutkimuksen Italiasta, joka julkaistiin äh, pari viikkoa sitten. Siinä sanotaan, että kaikki kysyntä on tiekuljetuksissa, tieliikenteessä kasvanut, mutta jos katsotte, missä maissa tämä on vaikuttanut äh, Mm, työllisyyteen, niin voidaan huomata, että tämä on ala, jossa työpaikkojen luoti on erittäin tärkeää, mutta myös sosiaalin dumppaus ja työskentelyolosuhteet ovat merkittävä asia. Olemme myös huomanneet, miten tämä vaikuttaa turvallisuuteen, tiekuljetuksissa ja matkustajien oikeuksiin. Tästä olemme keskustelleet. Tämä eurooppalainen liikenne alue, josta olemme puhuneet, niin se on mm, meille ollut verkosto nämä kolme eri äm, ä, aluetta, yhteinen, yhteinen äm, ilmailuala, myöskin vahvistunut ä, tiedotusvälineet ja infrastruktuurin parantaminen. Me arvioimme, että se olisi noin 500 miljardia, mutta nyt kun huomioidaan erilaisia aspekteja äh, ja tietenkin myös reuna-alueet ja saarialueet e, ja EU-tuotanto, paikkana on tässä merkittävä. Tämä nopea arvio, joka tästä keskustelusta tuli esiin, jos katsomme haasteita, mitä tulee tehokkuuteen, kestävyyteen, ympäristöstä ja sosiaalikysymyksissä ja turvallisuuteen, niin voidaan nähdä, miten erilaisia nämä eri liikennemuodot ovat. Tämä on varsin tällainen yleinen kuva, tarvittaisiin syvempää keskustelua, mutta se mitä me saatoimme huomata on, että me tiedämme, että tieliikenne on tehokasta, mutta ympäristön alalla, sosiaalisten kysymysten alalla ja turvallisuuden alalla siellä on parannettava, vaikka hyviäkin hankkeita on tehty. Sitten rautatieliikenteessä tilanne on, kuva on oikeastaan päinvastainen verrattuna tieliikenteeseen. Vesiliikenteessä on tehtävä ero sisävesiliikenteen ja meriliikenteen välillä, mutta tilanne on melkein sama kuin rauta teillä ja sitten ilmailun kohdalla taas tasapaino on suurin piirtein sama kuin tieliikenteessä. Tämä nyt on vain hyvin tällainen karkea kuva. Me puhuimme tehokkaasta komodallisuudesta, mutta me halusimme komodallisuutta, siis liikennemuotojen yhteistoimintaa, mutta se, mikä meille oli tärkeää keskustelussa myös, oli se, että nämä liikennemuotot eivät kilpailu toistensa kanssa. Me tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja. Meidän täytyy vain tietää kaikkien liikennemuotojen heikkoudet, jotta pystymme niitä täydentävästi käyttämään. Ja mm, kun puhumme liikennemuodosta, niin silloin tietenkin puhumme myös julkisista liikennevälineistä. Me otimme sen mukaan jopa keskusteluun TEN-verkoista. Tässä näette e, e, ehdotuksia tehokkaasta liikennemuotojen yhteistoiminnasta ympäristössä esimerkiksi. Ensinnäkin pitäisi huomioida kaikki e, liikennemuodot mukaan lukien polkupyöräily, jalankulku ja julkiset äh, kulkuneuvot. Sitten meidän on huomioitava myös turvallisuus ja matkustajien oikeudet. Nämä ovat asiat, jotka tämä parlamentti on käsitellyt äh, jo hyvin paljon, myöskin komissio, ja meillä on tänäkin päivänä vielä odotuksia. Ajattelen tässä esimerkiksi matkustajien oikeuksien peruskirjaa kaikille liikennemuodoille, ja sitten äh, monimodaaliset tarjoaa mahdollisuudet myöskin matkalippujen suhteen. Minä tulen Luxemburgin alueelta ja olen aina sanonut, kuinka vaikea on välillä rajat ylittävästi saada palvelua. Ja pitäisi kysyä, miten tämä palvelu olisi myös parannettavissa eri liikennemuotojen välillä. Meidän täytyy luoda Euroopassa todellinen verkosto, jotta voisimme tällaisen liikennealueen saada aikaiseksi. Meillä täytyy olla tärkeitä akseleita tässä, mutta myös tätä pienempää verkostoa olisi täydennettävä. Ja painopistealueet, jotka luemme valkoisessa kirjassa, ovat niitä, jotka löytyvät myös TEN-verkoista mm, ja rahoituksesta. Tästä löydätte kaikki ne painopistealueet, jotka meidän piti asettaa, koska huomasimme, että verkko ei toimi tai asiat rajat ylittävä liikenne oli vaikeaa, koska oli pullonkauloja, koska satamien mm, yhteydet rautateihin tai sisävesiliikenteeseen olivat huonoja. Ja että infrastruktuuria oli laajentava juuri rautateiden ja sisävesiliikenteen suhteen, jotta tieliikenne vähenisi tulevaisuudessa ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät. Ja sitten sitten TEN T-verkkojen ulkopuolella nämä functional airblocksit. Tässä emme ole askeltakaan päässeet eteenpäin. Vieläkin eurooppalainen ilma ilmatila on vieläkin jakautunut 27 tai 28 osaan. Ja sitten rahoituksesta silloinkin sanoimme, että noin 30 prosentin yhteisrahoitus on keskivertoluku äh, liikenneinfrastruktuurissa. Meillä oli tuo verkkojen Eurooppa-väline jo tiedossa silloin ja sitten 14 miljardia liikenteelle jäsenvaltiolle ja 11 miljardia kohesiorahastosta. Tämä oli tärkeä askel. Me emme silloin lukuja määritelleet, ne saatiin tietää myöhemmin. Ja tärkeää oli, että saamme aikaan rahoitusta 20 ja 80 prosentin välillä, kun aikaisemmin tuo osuus oli paljon pienempi. Se oli erittäin tärkeä asia tässä. Markkinoiden avautuminen, tästä puhuimme, mutta siihen liittyy kolme toimenpidettä palvelujen laatu, koulutus, e, työllisyys ja ympäristö. Eli markkinoita ei pitäisi avata vain niiden itsensä takia, vaan tähän täytyy liittyä myös laadun parantaminen. E, keskustelimme markkinoiden avaamista erityisesti rautatie liikenteessä. Minä otin omaa mietintöni myös satamapalvelut mukaan, mutta parlamentti tai valiokunta otti sen myöhemmin taas ulos, niinpä sitä ei lopullista mietinnöstä enää löydy. Ja voidaankin nyt myös ymmärtää, miksi nykyisellä liikennevaliokunnalla on ongelmia, kun puhutaan satamapalvelujen mm, avaamisesta. Puhuimme ähm, ähm, liikennemuotojen yhteistoiminnan tehokkuudesta ja sitten erityisesti keskityttiin meriliikenteeseen, koska tieliikenteessä meillä on hyvin suurta tarjontaa jo ajoajat ja lepoajat. Ne olivat valkoisessa kirjassa. Me pitäisi tämä asia vielä nostaa esiin, koska se on hyvä tapa torjua ongelmia tällä alalla. Kuitenkin tiedämme, että tämä on aina ollut hyvin vaikea keskustelua. Voidaan kyllä ymmärtää, että tätä ei niin helposti vielä avata. Tehokas eh, liikennemuotojen yhteistoiminta tarkoittaa tietenkin myös sitä, että meidän käytävä objektiivista keskustelua kustannusten sisäistämisestä ja tämä eh, tarkoittaa tietenkin myös sitä, että tulevaisuudessa kaikki liikennemuodot eh, voivat saada rahoitusta, ei suoralla rahoituksella, mutta julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö voi tätä rahoitusta tukea. Meillä on erilaisia normeja. Jos muistat jos käsittelette rautatiepakettia, niin tiedätte, äh, kuinka tärkeää on eurooppalaisten normien standardisointi. Äh, kaikilla aloilla tästä puhuimme, mutta erityisesti korostimme sitä rautateillä, koska se on yksi äh, rautateiden heikkous, kun nämä markkinat ovat vielä jakautuneet 27 valtio monella alalla ja mm, rajat ylittävästi on ongelmia ei vain infrastruktuurin yhteentoimivuudessa, vaan myös sertifioinnissa. Mutta myös rautatieiden on itse osallistuttava tähän ja vakuutettava jäsenvaltiot siitä, että kuljetaan tätä tietä, koska Euroopan parlamentti ei siihen yksin pysty. Tavoitteita ja päivämääriä me sinne kirjasimme me eh, sanoimme silloin, että emme halua pelkästään teoriaa, haluamme myöskin sanoa komissiolle, että nämä ovat odotuksia, joita meillä on, ihan selkeitä kysymyksiä. Voitte sen löytää eh, sitten myöhemminkin vielä löytää nämä tiedot täältä kalvoista. Ja tässä minun loppukommenttini mm, sanoimme, että mitä järkeä on käydä teoreettista keskustelua liikenteen tulevaisuudesta, jos meillä eh, ei ole rohkeutta säännöllisesti arvioida, onko tapahtunut edistystä. Pyysimme vuosikertomuksen tavoitteiden täytäntöönpanon mittaamiseksi. Sanoimme myös, että on erittäin tärkeää, että pystymme seuraamaan, kuinka mm, täytäntöönpanoa valvotaan jäsenvaltioissa ja sitten mahdolliset rankaisevat toimet me oikein hyvin tiedämme, että kun nyt on kyse neljännestä rautatiepaketista, niin se osittain liittyy siihen, että komission neuvoston ja parlamentin mm, ehdotukset, niitä ei ole toteutettu riittävissä määrin joissain valtioissa tänne on toteutettu niin rajoittavasti, että tarvitaan taas lainsäädäntöä tilanteen parantamiseksi. Ja viimeinen asia, jonka halusin tässä sanoa, on se, että parlamentti mm, täytyy ei vain neuvoston työn kanssa, vaan myös oman työnsä kanssa omaa työtään käsitellä, erityisesti kun on kyse komitologian menettelystä. Mm, Ajattelen tässä esimerkiksi lentokapteenien lentoaikoja. Tämä oli yksi keskustelu. Tämän asian on noustava korkeammalle tasolle parlamentissa keskustelussa. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että sulkeutuu, koska liikenteen haasteet ovat tehokkuuden parantaminen, jotta taloudellisesti voidaan saada aikaan se, mitä valtiot ja alueet odottavat henkilöliikenteelle ja samalla on otettava huomioon ympäristövaatimukset eh, ja muut vaatimukset ja kaikki liikennemuodot tietävät, että tämä on tärkeä kysymys. Eh, tulevaisuudessa yksi siitä on sosiaalidumppaus, toinen työllisyys sosiaalikysymykset, jotka onneksi viime vuosina ovat tulleet vahvemmin mukaan keskusteluun. Ja eh, Eräs viimeisistä keskustelut, joita meillä oli Euroopan parlamentissa, meidän täytyy varmistaa se, että Euroopassa ei ole halvimmat tariffit, vaan parhaat, ja tämä koskee myös tieliikennettä. Kiitoksia. Kiitoksia Matthew Grosh, hän ei nyt ole <laughs> äh, melkein vuoteen ollut parlamentissa, mutta äh, äh, siitä ei kyllä me huomaa. Hän on vieläkin yhtä sitoutunut. Olen oikein kiitollinen, että hän tuli tänne tänään. Ja nyt annan mm, puheenvuoron me puhujillemme. Ensinnäkin Michael Nielsen International Road Transport Unionista Irusta, maantiekuljetusliitosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että Irun kutsuitte tänne kuulemiseen. Tiedätte varmaankin, että IRU edustaa bussinkuljettajia, taksinkuljettajia, muita maantieliikennetyöntekijöitä kaikissa 28 jäsenmaassa ja yli sadassa maassa läpi maan, maailman. 5 miljoonaa ihmistä työllistyy maantieliikenteeseen, 75 prosenttia rahdista ja 90 prosenttia rahdin arvosta kulkee maatiellä. Ja tämä edustaa suurempaa osuutta kuin metro tai, rauta, metro tai rautatie tai radiovaunuliikenne. Haluamme tukea kasvua, talouden kasvua ja edellisen valkean kirjan jälkeen olen pyrkinyt korjaamaan sen, joka puuttui tekstistä. Monet teistä parlamentin jäsenistä mainitsivat sen, että taksin kuljettajat, bussin kuljettajat ja muut pitäisi myöskin ottaa mukaan Euroopan unionin toimintaan. Meillä oli korkean tason työryhmä, niin kutsuttu kansalaiset liikkuvuuden puolesta ja tämä perustuu teidän työllänne periaatteessa. Tarkoituksena on luoda 2015-2025 Euroopan unionin toimintaohjelma, joka pyrkisi kaksinkertaistamaan kollektiivisen maantieliikenteen käytön Euroopan unionissa. Tästä on keskusteltu paljon. Myöskin äh, rahdin kuljetuksessa innovaatioita tarvitaan, että voisimme tukea kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Me tarvitsemme ympäristötehokkuutta, muuta tehokkuutta. Meidän täytyy rikkoa tämä pilarimallin ajattelutapa, kun olemme jähmittäytyneet siihen malliin, että meri, maantie ja muut liikenteen alat ovat erillisiä. Meidän täytyy rikkoa tämä malli. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Me emme voi modaalista siirtymää luoda tulevan 15 vuotena ja uutta kasvua luoda. Muutoin tämä ei auta ketään eikä ole hyväksi Euroopalle. Myöskin maatiekuljetuksessa täytyy siirtyä pikkumuutoksista eteenpäin. Nämä pienet muutokset esimerkiksi ilmailualalla eivät ole varsinaisesti vaikuttaneet infrastruktuuri, meidän täytyy korostaa tehokkuutta. Meidän täytyy myöskin, puhumme pian ITSstä, ja tässä yhteydessä tärkeää on käyttää älykästä liikenneteknologiaa laajemmin kuin nykyisin, että ajoneuvot keskustelisivat ympäröivän rakenteen ja kaupungin kanssa, niin että meillä olisi parempia ähm, ylityspaikkoja, ähm, enemmän tietoa saatavilla esimerkiksi parkkipaikoista ja muusta. Tämä on erittäin tärkeää älykkäissä liikenneverkoissa, mutta meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, mitä vuonna 2015 tulee tapahtumaan vuonna 2025. Ajammeko me samantyyppisillä ajoneuvoilla kuin nyt? Kyseessä ei ole vain se, että siirrymme toisiin liikennemuotoihin. Voisimme kuvitella, että meillä ehkä on samankaltainen tapahtuma kuin vuonna 1900 yksi Saksassa. Siellä tapahtui suuri muutos maantieliikenteessä. Meillä oli tuolloin sähköisiä junia teillä. Me voisimme tulevaisuudessa pohtia muutoksia, jotka tekevät toiminnasta tehokkaampaa. Meillä voisi olla jonkinlaisia raideuudistuksia, esimerkiksi tasoraiteita. Tämä tekisi todellisen eron menneeseen. Ja muillakin liikennemuodoilla voisimme pohtia samantyyppistä. Meillä olisi todellista ympäristön ja tehokkuuden keskittymistä, keskittymistä ja meidän tulee keskittyä hyvään liikenteeseen. Infrastruktuuri luonnollisesti on meille aivan kriittinen seikka. Kuten muissakin liikennemuodoissa on aivan selvää, että erilaiset välineet ovat sellaisia, että niitä voidaan käyttää myöskin maantieliikenteeseen meidän mielestämme puuttuvat maantien linkit ovat joitakin, mistä olemme keskustelleet paljon. Ja esimerkiksi polttoaineinfrastruktuuri ei auta, että meillä on vaihtoehtoisia polttoaineita, ellei niitä varten ole olemassa infrastruktuuria. Tätäkin tarvitsee tarkastella. Ja kaiken kaikkiaan, onko meillä tarpeeksi varoja tulevaisuuden infrastruktuurin kattamiseksi? Tämä on valtava kysymys meille kaikille. Me olemme aina todenneet, että me emme vastusta, että maksamme oman osani, osamme. Mutta teemmekö näin jo? On tarvetta hyvälle tutkimukselle, joka osoittaa, kuinka paljon me maksamme verrattuna siihen, kuinka paljon meidän pitäisi itse asiassa maksaa. Siis siihen suhteutettuna, kuinka paljon me kulutamme. Me emme vastusta siis maksujärjestelmiä, kunhan ne ovat tasapuolisia, oikein jakautuneita, koskevat kaikkia käyttäjiä. Me emme halua kaksinkertaisia maksuja ja luonnollisesti, jotta tämä olisi järkevää, varat pitäisi korvamerkitä siihen liikennemuotoon, josta ne tulevat maksujen kautta. Tämä on jotakin, mitä me haluaisimme toteuttaa. Jo, jos me pohdimme älykkäitä maksujärjestelmiä, sähköisiä maksujärjestelmiä, meidän pitäisi varmistaa, että ne ovat yhteensopivia niin, että ajoneuvoihin ei tarvita monta erilaista järjestelmää. Toivottavasti voimme toteuttaa tämän kaiken tulevaisuudessa, mutta tämä saattaa vaarantua, jos sisämarkkinat eivät toimi kunnolla. Matthew Gross mainitsi tämän tällä hetkellä, tilanne ei toimi kovinkaan hyvin. Meillä on epäselviä sääntöjä, meillä on uusia sidosryhmiä, jotka toimivat kentällä, meillä on tiettyjä valtion yrityksiä, jotka dominoivat markkinoita, meillä on välikäsiä, jotka eivät ehkä kanna täyttä vastuutta tai ole ammattitoimijoita. Tämä aiheuttaa paineita ja epäreilua kilpailua markkinoille. Ja luonnollisesti tämä tarkoittaa sitä, että me kärsimme epäreilusta kilpailusta kaikilla sektoreilla. Voimme aloittaa taksialasta. Olette kaikki varmaankin kuulleet esimerkkejä epäreilusta kilpailusta taksien suhteen. Meillä on toimijoita, jotka sekoittavat äh, sektorin rajoja. He sanovat tämän innovointi, mutta ei tämä ole mikään innovointi. Äh, taksiyritykset ovat luoneet jo älypuhelimiin sovelluksia. Ne ovat olemassa, ne ovat paikallisesti olemassa olevia palveluja. Tulevaisuudessakin niitä tulee olemaan olemassa eh, kaupungeissa, mutta myöskin rautatieliikenteessä. Ja tämä asia on jotakin, mihin tulee tarttua eh, vakavasti IRUssa. Olemme sitä mieltä, että tasapuolinen toimintaympäristö on tärkeä. Kaikkien pitäisi seurata samoja sääntöjä. Sääntöjä pitäisi toimeenpanna ja noudattaa ja valvoa. Ja taksisektorin pitäisi noudattaa eh, samoja sääntöjä ja näiden vuokra-autojen myöskin. Tämä on näennäistä jakotaloutta niin sanottuna, kun he tarjoavat vastaavaa palvelua kuin taksit. Eli IRU haluaisi luoda taksiverkoston, joka yhdistää kaikki erilaiset olemassa olevat taksisovellukset yhteen. Markkinoille pääsuongelmat leviävät. Tiedätte, että meillä on minimipalkka Ranskassa, rajoituksia ajopäivien suhteen äh, Ranskassa ja Belgiassa. Meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat ja varmistaa se, että säännöt ovat selkeät. Meillä täytyy olla selkeä, yhtäpitävä sääntöjen toimeenpano kaikkialla, tasapuoliset toimintasuhteet kaikille muille, ja me haluamme varmistaa, että koko tarjonta ja liikenneketju toimii vastuullisella tavalla. Jos kaikki tämä toteutuu, me pääsemme eteenpäin, mutta meidän täytyy ratkaista nykyiset toimintaan liittyvät ongelmat. Paras tulevaisuus on sellainen, jonka me luomme yhdessä, ja meidän pitäisi luoda kaikkien parhaat mahdolliset liikentäpalvelut tulevaisuutta ajatellen. Kiitoksia. Michael Nielsen. Kiitoksia tästä esityksestä, Michael Nielsen. Ja sitten seuraava esitys Atar Husan Kanilta, joka on Euroopan lentoyhtiöiden liitosta. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä kertomassa teille me Haluaisin myös kiittää edellistä esittelijää. It's going very, very fast. Sorry about that. There... Tämä menee hiukan nopeasti. Edellinen esittelijä, kuten nykyinenkin esittelijä, haluan kiittää heidän, heitä hänen laajasta työstään valkoisen kirjan parissa. Olemme huomannut sieltä hyvin rakentavia kommentteja ilmaliikenteen osalta, joista katsomme, että voimme harjoittaa hyvin yhteistyötä tämän talon ja komission kanssa. Tämän avoimuuden vuoksi tämä on siis Euroopan, Euroopan sääntöllisen yhteistyöjärjestö, kuten näette listasta. Meillä ovat mukana nämä perinteiset yhtiöt, sotilaskeskusta kaupungeista, suurista maista, mutta meillä on myöskin rahdinkuljettajia ja sellaisia yhtiöitä, jotka toimivat alueellisemmin eurooppalaisella markkinoilla, kotteen päinvastoin mitä jotkut ovat ajatelleet. Tämä itse asiassa on hyvin monimuotoinen tämä meidän jäsenkuntamme. Täällä herra Gross mainitsi jo aiemmin tänään, että noin 9,5 miljoonaa lentoa tapahtuu Euroopan ilma alueessa, joka vuosi. 260 miljoonaa matkustajia käyttää eurooppalaisia lentoyhtiöitä ja yli puolet on näistä manneiden välisiä matkustajia, joten tämä on todellakin hyvin tärkeä yhteydenpidon muoto. Se, 5 miljoonaa tonnia rahtia ja Eurooppa yhdistetään 120 maahan. Ja tästä siis ei, tässä mukana, ei ole mukana näitä 28, jos ajatellaan 190 maata, joita maailmassa on, me itse asiassa yhdistämme lähes koko maailman Eurooppaan. Arvoa luodaan, siitä on puhuttu täällä, puhujat äimät puhujat, liikenteen osaltaan, osaltaan tuottaa 1,2 miljardia, miljardia päivittäin Euroopan BKT. -hän. Yksi työpaikka 40 syntyy ilmaliikenteessä tällä teollisuuden alalla, siis noin 12 miljoonaa koko tällä teollisuuden alalla, jos katsotaan välisiä ja välittömiä ja tähän alaan liittyviä työpaikkoja. Valitettavasti voittomarginaalit eivät ole kovinkaan hyviä. Se on vain 1,314 eh, yksikköä kohti tästä kokonaisuudesta noin 100 miljardin eh, liikevaihdosta, mutta tämä on aika vähän, jos vertaa moniin muihin teollisuuden aloihin. Tämä 1,314 prosenttia ei kovinkaan suuri summa. Tämä on noin 2,4 euroa kulutettu tuo matkustaja kohti vuoden mittaan, ja jotkut ovat kyynisesti todenneet, että kyse oli pelkästään siitä, että tämä olisi noin kahvikupin hinta, vai joissakin Euroopan pääkaupungeissa tämä olisi vain kolmasosa kahvikupin hinnasta. Me odotamme vuodelta 2015 joka parempaa tilannetta, mutta emme suinkaan mitään sellaista, mistä voi olla kovin ylpeä teollisuuden alana. Nyt sitten kun me puhumme innovaatioista ja investoinnista Lentoyhtiöt, joita me edustamme, aikovat ostaa 745 lentokonetta lähitulevaisuudessa. Tämä investointi on noin 75 miljardia dollaria, lähes yhtä paljon euroissa, jos katsoo päivän vaihtokursseja. Kysymys sinänsä oli välttämättä investoinnin merkityksestä, mutta siitä, että puolet näistä koneista on Euroopassa valmistettuja, Toten tätä kautta luodaan innovaatioita, tietoja, investointeja ja työpaikkoja Euroopassa ja viedään kehitystä eteenpäin. Ja jokainen lentokoneperhe, joka korvataan, on, on 15-20 prosenttiin vähämeluisempi, siitä syntyy vähemmän päästöjä ja se on turvallisempi. Kysymys ei ole pelkästään rahasta, jota yhtiöt investoivat, vaan myöskin se, miten se on nähtävissä kestävyyden ja työllisyyden eh, puitteissa, ja näitä osin meillä on tietty avainrooli. Jos katsotaan Euroopan tulevaisuutta sinänsä ja ilmaliikennemarkkinoiden kilpailukykyä, koska siitä me haluaisimme keskustella, haluaisin ottaa hiukan askelta taaksepäin ja haluaisin katsoa tätä kokonaisuudessaan eh, Euroopan ilmaliikenteen eh, kannalta. Ja aiemmat puhui, puhujat ottivat tämän esille. Mitä edellinen puhuja sanoi juuri, on lähes, eh, lähes sama, jos katsotaan niitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat teollisuuden alaa. Ilmaliikenteen osalta yhtiö, jota me edustamme, jos katsotaan asiaa maailmantaisuisesti, voidaan sanoa, että Eurooppa ei voi toimia riippumattomana muusta maailmasta, toimia osa maailmanlaajuista järjestelmää, me tulisi toimia sen mukaisesti. Ja muutamia esimerkkejä Euroopan lainsäädännöllisessä menneisyydessä, jotka ovat olleet aika vaikeita käsitellä tässä mielessä älykkäämpi säätely. Varmastikin jokainen tulee toteamaan, että tarvitaan vähemmän ää, rasitusta, tarvitaan tehokkaampaa lainsäädäntöä ja sitten se, että pitäisi mennä voimaan myöskin se lainsäädäntö, jota on olemassa, jotta on selvää, että me ollaan todellakin toimivat yhtenäiset toimintamahdollisuudet sisämarkkinoilla. Taakkaa pitää vähentää, oli kustannuksista, maksuista, veroista, tehottomuudesta, niihin täytyy puuttua jälleen kerran. Tämä on jotakin sellaista, mitä voin sanoa myöskin muiden liikennemuotojen puolesta, samoin kuin ilmaliikenne, ilmaliikenneteollisuuden puolesta. Sitten se, että syntyy yhtenäiset toimintamahdollisuudet eri liikennemuotojen välille. Jos katsoo maailmanlaajuista järjestelmää, yksi suurista valteista, joita Euroopalla on, että kilpailukyvyn osalta meillä on parhaiten toimiva liikennejärjestelmä maailmassa. Me olemme paljon pitemmällä kuin Yhdysvallat ja paljon parempia kuin lähi tai kaukoita. Me vain emme pysty maksimoimaan sitä hyvin. Meidän pitäisi pystyä optimoimaan ja maksimoimaan näitä yksittäisiä liikennemuotoja niin, että voimme olla kilpailukykyisempiä. Puheenjohtaja katsoo minä aivan oikein. Minä olen nyt käyttänyt 6 minuuttia ja 29 sekuntia ja tässä tämä olikin. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Liber äh, Lohman Euroopan rautatieyhteisöstä, CRstä. Teillä on puheenvuoro. Saanko kaukosäätimen? Thank you. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Minä haluaisin äh, toistaa sen, mitä 2011 äh, valkoisessa kirjassa on sanottu, mitä, missä haluaisimme olla ja mitä välineitä meidän pitäisi yhdessä käyttää. Rautateiden näkökulmasta valkoisen kirjan tilanne on se, että siinä on oikeat poliittiset prioriteetit asetettu ja nyt meidän täytyy ryhtyä tehokkaasti toimiin, jotta saavutamme nämä prioriteetit. Yksi äh, niistä on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 60 prosentilla. Meillä on siis tavoite, e, joten ensimmäinen askel on se, ryhdytään toimenpiteisiin. Tehdään ehdotuksia, jotta voitaisiin saavuttaa tuo sitova tavoite 60 prosenttia verrattuna 90, vuoden 90 tasoon tehdään tuosta tavoitteesta sitova. Sitten jos katsotaan hiilidioksidikaasupäästöistä, kasvihuonekaasupäästöistä, niin rautatiet on osa ratkaisua. Esittelijäkin on sen aivan selvästi sanonut, herra Grosch on sen sanonut. Meillä on siis se väline, jolla voimme päästä sinne, missä haluamme olla. Ja jos nyt oikein ymmärsin, mitä herra Grosch sanoi muutama minuutti sitten, kun hän puhui rautateiden tehokkuudesta, kyllä meillä on parannuspotentiaalia. Se ei tule pelkästään neljännestä rautatiepaketista, vaan myös paljon sisäisestä innovaatiosta, mutta meidän pitäisi myös katsoa tilastoja ja lisäkehitystä, joka jo kuitenkin osoittaa, että rautatiet ovat yhä ympäristöystävällisempi liikennemuoto ja tämä liikennemuotojen siirtyminen, josta on puhuttu vuonna 2011, niin silti sen lisäksi voimme vielä parantaa kasvihuonekaasupäästötilannetta. Sitten meillä on myös öljyn kulutuksen vähentäminen. Se on yksi toinen tavoite vuodelta 2011. Tässä sähköistämisestä on tärkeä. Yksi os, tärkeä osa ratkaisua on se, miten julkinen liikenne saadaan sähköistettyä. Ei haluta vain vähentää kulutusta itsessään, vaan pitäisi siirtyä välineisiin, jotka ovat vähemmän riippuvaisia fossiilista polttoaineista. Sitten puhutaan työpaikoista. Rautatiet ovat yksi suurista työllistäjistä Euroopassa ja tuovat lisää BKT 1,1 prosenttia EUn BKTstä. Tämä on tärkeä potentiaali, joka on ymmärrettävä, jota on kehitettävä eri tietenkin yhteydessä muihin liikennemuotoihin ja niiden yhteentoimivuuteen. Eli jos haluamme lisätä tätä mahdollisuutta ja kehityssuuntausta, meidän on luotava oikeat yhteiskunnalliset edellytykset sille. Yhteisymmärryksessä kollegojen kanssa tässä meidän pitäisi saada aikaan tasa-arvoiset lähtökohdat. Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta saisimme aikaan tasa-arvoiset lähtökohdat? Silloin meillä täytyy olla mm, tasa-arvoiset hinnoittelu- ja sääntelytoimet. Mm, rautatie ovat ainoa liikennemuoto, jonka on maksettava per ähm, kilometri, jota on kuljettu. Tässä on kyse myös ulkoisten kustannusten sisällyttämistä äh, hintoihin, koska äh, puhumme siitä, äh, miten liikenteen vaikutusta yhteiskuntaa voitaisiin vähentää. No hyvä, sisällytetään ulkoiset kustannukset, mutta tehdään se tavalla, että se vaikuttaa liikennemuotoon itsessään. Meillä pitäisi olla tämä korvamerkitseminen, maksut, jotka kerätään, ne pitäisi palauttaa tälle liikennemuodolle, niitä ei pitäisi neutraloida ja laittaa jonnekin toiseen kassaan. Ja sitten jos tulevaisuudessa halutaan enemmän sellaista liikennettä, jolla on vähemmän vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan, niin silloin meidän täytyy kehittää infrastruktuuria ja sitä pitäisi kehittää erityisesti niiden liikennemuotojen kohdalla, jotka tuovat kestävyyttä. Ei ole kyse vain siitä, että siirrytään eri liikennemuotojen välillä, joka on tietenkin rautatielle tärkeää, vaan myös on kyse siitä, miten voidaan paremmin käyttää julkista liikennettä ja voidaan rahoittaa eh, sitä infrastruktuuria, joka eniten palvelee yhteiskuntaa. Tässä meidän pitäisi soveltaa ympäristö- ja turvallisuuskriteerejä, kun valitetaan rahoitettavia hankkeita. Tämä on eräs toinen vetoomus, jonka haluaisimme esittää. Kyse on siitä, miten infrastruktuuria rahoitetaan parhaalla tavalla ja miten luodaan sellaista sääntelypolitiikkaa, joka varmistaa tasa-arvoiset edellytykset eri liikennemuodoille, parempaa yhteistyötä ja parempaa kilpailua. Ja sitten on kyse julkisen liikenteen ja rautateiden sähköistämisestä, koska me vaikka me 80 prosenttisesti käytämmekin sähköä, niin me voimme vielä parantaa tätä lukua. Ja sitten eh, kasvihuonekaasun vähentämistavoitteista täytyy tehdä sitovia, ei vain siis tavoitteita, vaan sitovia tavoitteita. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on Karin Deskepper. Hän on sisävesiliikenteen federaation johtaja, INEN johtaja. Teillä on puheenvuoro. Mr. Kramer. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Vandekampille myöskin tämän kuulemisen järjestämisestä. Odotan innolla mielipiteen vaihtoa kanssanne tänään. INE on sisävesiliikennetoimijoiden foorumi ja sisävesikuljetuksen tuki taho, kun tarkastelemme tavoitteita, on selvää, että kuljetuksen hiilitason vähentäminen on yksi tärkeistä tavoitteista, toinen on hyvin tärkeä myöskin, ja mielestäni tässä olisi älykäs linkki tehtävissä. Liikenteen pitäisi mahdollistaa kaupan ja teollisuuden toimintaa. Tällä hetkellä ruuhkautuminen aiheuttaa jo valtavia kuluja. Tiedämme, että volyymit kasvavat. Esimerkiksi merisatamissa 90 prosenttia kaupasta, Euroopan unionin kaupasta kulkee satamien kautta ja tämä luku tulee nelinkertaistumaan. Valitettavasti meidän eh, sisä, eh, maa, liikennejärjestelmät ja kaupunkimme eivät ole tähän valmistautuneet. Jos tarkastelette eh, valkoista kirjaa kaikissa liikennemuodoissa tehokkuutta on parannettu. Tämä on erittäin tärkeää, ja me vetoamme parlamentin tuen puolesta, että näin edes toimenpantaisiin nopeasti. Tämä on hyvin tärkeää. Olemme edenneet liian hitaasti ja me tarvitsisimme nyt tämän toimeenpanon nopeutusta. Se ei tule yksinään riittämään. Meidän täytyy myöskin välttää sitä, etteivät ruuhkat kasva. Ja saatamme olla yllättyneitä, kun näemme tämän 300 kilometrin rajan, joka on hyvin tekemällä tehty, kun sanotaan, että liikenne suunnataan vesille ja rautateille vain kun se ylittää 300 kilometriä. Jos tarkastelemme tilannetta, meidän pitää varmistaa se, että nekin, jotka eivät voi käyttää maatieliikennettä, voivat liikennejärjestelmiä käyttää. meidän täytyy varmistaa se, että monimuotoisliikenne ratkaisut ovat saatavilla kaikkialla, missä niitä tarvitaan. Me myöskin valitettavasti huomaamme, että siellä, missä todella moni muotoisia liikenneratkaisuja on toiminnassa verkkojen Euroopan kautta, me olemme kolme vuotta nyt neuvotelleet näistä, lähes 20 prosenttia leikkauksia on tapahtunut Isirin myötä. Me emme Isiriä vastusta sinänsä, mutta me emme halua sitä rahoittaa muiden kustannuksella. Tässä näemme, että liikennejärjestelmät ovat hyvin jakautuneet. Näemme, että ruuhkat aiheuttavat hyvin suuria kuluja ja hiilikulut ovat hyvin suuret. Meillä pitäisi olla vähähiilisiä kuljetusjärjestelmiä, jotka toimivat kilpailukykyisin hinnoin luonnollisesti. Jotta pääsimme tähän tavoitteeseen, digitalisointi tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta me emme halua vain älykkäitä liikennejärjestelmiä. Sitähän me olemme tässä valmistelleet. Me tarvitsemme myöskin sitä, että meillä olisi monimuotoisia liikennejärjestelmiä, jotka yhdistävät ähm, monia liikennemuotoja sillä meillä olisi tieto, joka tarvitaan rahdin yhdistämiseen. Ja kun tätä tietoa on, me voimme käyttää eri liikennemuontoja ja helpottaa Rotterdamin, Antwerpenin, Marsein, Konstansan ja muiden äh, satamien paineita äh, siirtämällä liikennettä raiteille ja turvautumalla monimuotoiseen liikenteeseen. Tämä myöskin vähentää kuluja, joten todellisia mahdollisuuksia on olemassa. Meillä on tässä kaksi kapasiteetin jakomallia, jotka ovat aivan erilaisia kuin nykyinen jakautunut liikennemalli. Tässä lainsäätäjä voi auttaa virtaviivaistamalla standardeja eri toimijoiden kesken ja luomalla mahdollisuuksia keskusteluun. Luonnollisesti infrastruktuuri on myöskin hyvin tärkeä pilari multimodaalisuudessa ja myöskään emme saa unohtaa sisävesisatamia ja merisatamia. Mitä enemmän teollisuutta meillä on näiden liikenneverkkojen varrella, sitä enemmän liikenneyhdistelmämahdollisuuksia meillä on. Ja tämä aiheuttaa sen, että on hyvin houkuttelevaa sijoittaa teollisuutta satamien lähestyä. Me emme halua, että satamat ovat vain eh, jonkinlaisia transitrahdin pisteitä. Me haluamme luoda lisäarvoa niiden ympärille ja luoda niiden kautta työpaikkoja. Tämä on myös mahdollisuus, kun tuemme eh, satamia ja puramme esteitä niiden toiminnan tieltä. Ja tarvitsemme myöskin viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, innovointia. Innovointi on eh, vaikeaa tilanteessa, kun meillä on lyhytaikaisia sopimuksia ja hyvin matalat hinnat liikennealalla, jos haluamme vihreämpää innovointia ja monimuotoista innovointia, on hyvin tärkeää, että myöskin palkitsemme niitä innovoijia, jotka kantavat lisäkulut, kun he, mitään sanktioita ei enää ole, on hyvin tärkeää taata tasapuoliset toimintamahdollisuudet niin, että ympäristöseikat ja monimuotoisuus ja ruuhkien purkaminen voidaan ottaa huomioon paremmin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Ja tämän ensimmäisen paneelin viimeinen puhuja on Herman Mayer, joka on Euroopan tieliikenteen telematiikan yhteistyöorganisaatiosta Ertikosta. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Kram. Kiitos, herra Kram, ja kiitos kutsusta tähän hyvin tärkeään kuulemiseen. Ensinnäkin haluaisin That's no first technology. You first need technology. Sitten tarvitaan tekniikkaa, sitten on käyttäjä ja sitten jos kaikki sopii hyvin yhteen, voidaan pitää hyvä esitys. Niin. Haluaisin esitellä teille älyliikennejärjestelmiä. Älykkäät liikennejärjestelmät todellakin palvelevat sitä, että todellakin eh, yhdistetään eri liikennemuodot niin, että meillä on yksi yhteinen liikennejärjestelmä, joka palvelee matkustajaa ja logistisia operaatioita. Tällä ensinnäkin, mikä on Ertiko ITS Europe. Meillä on yli sata kumppania eri sektoreilta, jotka ovat välttämättömiä, jotta saadaan älykkäitä liikennejärjestelmiä että niistä tehdään todellisuutta Euroopassa. Ja tässä todellakin keskitytään yhteistyöhön niin, että voidaan kehittää järjestelmiä ja saada ne toimimaan. Meillä on 19 Euroopan unionin eurooppalaista jäsenvaltiota mukana tässä, koska infrastruktuuripolitiikka ja jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ovat todellakin avaintekijä älykkäiden liikennejärjestelmien aikaansaamiseksi. Mitä ovat älykkäät liikennejärjestelmät? Pähkinänkuoressa kysymys on siitä, että kootaan, vaihdetaan, prosessoidaan tietoa niin, että voidaan tarjota palveluita, joilla saadaan liikenteestä tehokkaampaa, turvallisempaa ja mukavampaa. On kolmen tyyppisiä palveluita, joita tarvotaan, tarjotaan. Yksi on tieto, esimerkiksi tieto siitä, milloin seuraava bussi tulee, sitten on kysymys myöskin helpottamisesta niin, että voi ostaa lipun bussiin, voi maksaa lipun elektronisesti ja sitten on kysymyskin automatiikasta. Tietoa käytetään myöskin siihen, että jopa kulkanovien ajaminen automatisoidaan. Älykkäät liikennejärjestelmät tulevat muuttamaan tilannetta eri alueilla. Ensinnäkin liikenteen hallinnan alueella on niin paljon jo tietoa saatavilla, mutta tietoa, jota ei vaihdeta, joka antaisi lisää toimintakykyä liikenteen hallinnoitsijoille niin, että ne voisivat paremmin hallita liikennettä, antaa parempia palveluita ihmisille. Se myöttää myös tilannetta, joka liittyy sähköisiin kulkuneuvoihin, koska se voi auttaa sähköisen kulkuneuvon kuljettajaa esimerkiksi löytämään seuraavan latausaseman, ja jossa maksut voidaan hoitaa elektronisesti. Ja haluamme tässä sellaisen ratkaisun, joka on Euroopan laajuinen. Muuten me nimittäin emme tule olemaan tehokkaita sähköisten kulkunavien käyttöönotossa. Se myöskin edistää komodaalista matkustamista logistiikkaa edellyttäen, että on olemassa riittävästi tietoa, automatiikkaa, ja se myöskin helpottaa turvallisemman, mukavamman ja tehokkaamman ajamisen aikaansaamista. Kulkemutta tänään, joilla on kameroita ja sensoreita, keräävät niin paljon tietoa, että jos tämä tieto annetaan, esimerkiksi siitä onko jäätä tiellä, jos tämä tieto annetaan muille kulkuneuvoille, ajamista tulee turvallisempaa. Ja voimme siirtyä tilanteeseen, jossa tätä tietoa voidaan käyttää myös siihen, että tapahtuu lisää ajamisen automatisointia, ja sillä on huomattava vaikutus turvallisuuteen ja se myös auttaa, niin kuin sanoin aiemmin, se auttaa myöskin tämän kommunaalisen matkustamisen osalta sitä, että saadaan turvallisempaa logistiikkaa aikaiseksi ja tehokkaampaa. Miksi tämä on tärkeää? Te tiedätte, että haasteet, jotka liittyvät liikkuvuuteen, kasvavat. Ihmiset haluavat olla liikkuvampia. Me tarvitsemme enemmän liikkuvuutta tavaroiden osalta ja meillä on haasteita, kuten demografinen muutos – Meillä on yhä enemmän käyttäjiä, käytetään pehmeitä liikenteen muotoja, jolloin varmistettava se, että myös tulevaisuudesta, tulevaisuudessa liikkuvuus on tehokasta ja turvallista, ja jos mahdollista vielä turvakka, turvallisempaa ja tehokkaampaa kuin tänään. Euroopan komissio on pyytänyt asiantuntijoita antamaan arvionsa siitä, miten, mikä on se mahdollisuus, mikä olisi älykkäillä liikennejärjestelmän tilanteen parantamiseksi. Tässä näette hiukan lukuja vuodelle 2020 siinä, että jos tätä, näitä älykkäitä liikennestelmiä sovelletaan. ensinnäkin voidaan vähentää onnettomuuksia 30 prosentilla ja ruuhkia 15 prosentilla. Tämän lisäksi on arvioita vuodelle 2020, joiden mukaan Älykkäät liikennejärjestelmät kautta maailman tulevat olemaan 30 miljardin dollarin arvoista liiketoimintaa, mikä on valtaisa mahdollisuus Euroopalle. No niin. Liikenteen valkoinen kirja on, ottaa voimakkaasti kantaa siinä, että se haluaa, että älykkäitä liikennejärjestelmiä käytetään. Tässä näette tärkeimmän äh, lainauksen valkoista kirjasta tässä yhteydessä. Infrastruktuurit muokkaavat liikkuvuutta – muutokset, suuret muutokset liikenteessä eivät ole mahdollisia ilman, että on tuki asianmukaiselta verkostolta ja lisää älykkyyttä sen käytössä. Me pidämme tätä tärkeänä ja haluamme tehdä tästä totta. Mitä me nyt sitten tarvitsemme politiikan puolelta? Ensinnäkin keskinäinen yhteentoimivuus on tärkeä. Puhutaan tiedonvaihdosta, palvelujen tarjoamisesta. Tarvitaan Euroopan laajuista yhteensopivuutta käyttäjille, mutta myös sen osalta, että voidaan tehdä sopivia palveluita ja myöskin teollisuus sopeuttaa tähän tilanteeseen. Me tarvitsemme asianmukaista infrastruktuuria. Me olemme sitoutuneessa telekommunikaation osalta siihen, että tarvitsemme 4G eh, ja myöskin 5G tullaan tarvitsemaan. Tarvitaan myöskään myöskin eh, Wifiä, digitaalista lähettämistä. Me tarvitsemme tiedon saattavuutta, me tarvitsemme asianmukaiset puitteet eh, tiedon vaihdolle ja tiedon saatavilla olevise, saatavana olemiselle on myöskin varmistettava eh, tiedonvaihdossa turvallisuus. Me tarvitsemme oikeudellisen Euroopan laajuisen puitteen myös sille, että saadaan automaattisia kulkuneuvoja julkisille teille. Tämä on tärkeää. Jos näitä soveltamista ei tapahdu, ei tule markkinoita eikä tehdä investointeja tähän teknologiaan. Tässä tarvitaan eurooppalaiset puitteet ja me tarvitsemme turvallista radiokommunikaatiota myös siinä mielessä, että samana aikaan on 5,9 GHz älykkäin liikennässä ja 5,8 eh, tiemaksuja varten. Tässä tarvitaan tätä kommunikaatioon. Kiitos tarkkaavaisuudestanne ja lopuksi toivomme, että liikkuvuudesta tulee palvelu. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt menemme keskusteluun kysymys-vastauskierrokseen. Ja nyt Wim van de Kamp ensin. Hänelle pelkästään EPP-ryhmän koordinaattori, vaan myöskin esittelijä. Ehm. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme tämän kuulemisen tänään jakaneet kolmeen osaan. Te kuulette ensimmäisen osaan. Tämä on tämä talousosio. Teidän on ikään kuin äh, ansaittava rahat, jotta nämä kaksi muuta osiota voidaan maksaa. Toiset äh, osat keskittyvät kestävyyteen ja kolmannessa osassa keskittyvät äh, asiakkaisiin, niihin, joita me kuljetamme. Ja nyt voisin esittää hyvin paljon kysymyksiä, mutta varmasti on muitakin kollegoja, jotka haluavat esittää kysymyksiä, siksi yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin minulla on kysymys herra Kaanille. Haluaisin tietää, mitkä kolme edellytystä tarvitaan, jotta pelisäännöt olisivat tasa-arvoiset Euroopan parlamentissa olemme huolestuneita kilpailusta Euroopan unionin ulkopuolelta. Toinen kysymys on herra Nielsenille. Mm, te sanoitte, että te ette vastusta äh, sovelluksia, mobiilisovelluksia, koska ne modernisoivat äh, taksipalveluja, mutta meillä on ongelmia yhden suuren äh, sovelluksen kanssa, tai me halua täällä nyt sitten mainita. Miten voimme tämän huomioida? Tässä on kaksi henkilöä jo, me olemme kummatkin tämän taksisovelluksen kannattaja. Hän pitää sitä haasteena, minä pidän sitä uhkana sosiaalisille olosuhteille Euroopassa. Ja sitten eh, herra Lohman ja Rode Skepper, eh, teiltä haluaisin kuulla, mitkä kolme standardia tarvitsemme tässä väliaikaisarvioinnissa. Tämähän ei ole uudelleen laatiminen, vaan vain väliaikaisarviointi. Mitä kolmea edellytystä meidän on huomiota, jotta jotta siirryttäisiin toisiin liikennevälineisiin, Lohman sanoi. Eh, hiilidioksidivähennyssääntöjen pitäisi olla eh, oikeudellisesti sitovia, mutta minä haluaisin kolme eh, kriteeriä tätä yhteismodaaliutta varten. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan Ismail Ertu. Anteeksi. Seuraava on Claudia Tarpadel. Hän on varjoesittelijä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiitän myös äh, äh, puhujia, jotka kertoivat nä- taloudellisesta näkökulmasta, millaisena he pitävät liikenteen valkoisen kirjan kehittämistä. Voin sanoa, että minä tuen kovasti yhteisiä liikennemarkkinoita, joissa kaikilla liikennevälineillä olisi sama kehityksen taso ja saisivat samanlaisen määrän sijoituksia ja kaikkien EUn jäsenvaltioiden pitäisi myöskin saavuttaa sama kehityksen tako kaikissa liikennevälineissä, koska minulle kovinkaan paljon aikaa ja kovin monet kollegat haluavat esittää kysymyksiä. Minulla vain yksi kysymys teille kaikille. Nimittäin tämä valkoisen kirjan pitäisi mielestäni olla mahdollisimman realistinen, pragmaattinen, helposti toteutettava sellainen, että komissio voi sen ottaa huomioon. Siksipä haluaisin, että jokainen teistä näiden ongelmien ja ratkaisujen lisäksi toisi yhden selkeän tavoitteen, joka pitäisi löytyä tästä valkoisesta kirjasta, jonka avulla voidaan paremmin toteuttaa se asiakirja, jonka luomme, ja jotta voitaisiin sitten saada lainsäädäntöehdotuksia, joilla luotaisiin todelliset eurooppalaiset liikennemarkkinat. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Gesine Meissner. Ja, Kiitos. Kiitos myös eri esityksistä, joita saimme kuulla. Me olemme jo pitkään käsitelleet tämän valkoisen kirjan eri näkökantoja, mutta oli mukava kuulla eri sektorien kannat. Totta kai jokainen on tehnyt oman sektorinsa osalta sen, että tämä hänen sektorinsa erityisesti pitää ottaa huomioon. Mathieu Gross oli pois. Ai, hän onkin vielä paikalla, että hän on jo lähtenyt. Niin. Ja on todellakin tärkeää, tämä olemme keskustelussa todenneet tähänkin mennessä jo, että meillä on vuoden 2011 valkoinen kirja, joka pitää tietysti päivittää, pitää huolehtia, että katsotaan sitä, missä on puutteita, missä asioissa pitää tehdä enemmän, että päästään eteenpäin. Samoin sitä myöskin Mathieu Grossille kysymyksiä. Minä hiukan hämmästytti, että hän meriliikenteen kohdalla oli miinus ympäristöystävällisyyden kohdalla. Koskeeko tämä vain suuria aluksia, jotka kenties käyttävät raskasta öljyä polttoaineena, mutta kyllä yleensä sanotaan, että vesiväylillä on ympäristöystävällisyyttä. Halusin vain selvittää, että mä haluan tietää, mistä tämä miinus tähän hänen äh, taulukkoonsa tuli. Mitä sitten herra Nielsen sanoi, niin korkean tason ryhmä käsittelee julkisesta äh, liiken, julkisen liikenteen sen kaksinkertaistamista teillä, millä tavoin tietysti voidaan käyttää teitä tehokkaammin. Tietenkään emme muuten pääse tästä eteenpäin. Haluaisin kuulla, mitä te ajattelette pitkistä äh, kuorma mutta nyt olisi kysymys kuitenkin ehkä enemmän julkisen liikenteen kaksinkertaistamisesta. Mitä te toivoisitte meidän tekemään, että näin tulisi tapahtumaan korkeassa ryhmässä, korkeassa ryhmässä, sitä on puhuttu, mutta siitä huolimatta kysymys teille, kysymys herra jokainen saa yhden kysymyksen minulta. Te sanoitte, että me olemme parempia kuin lentoyhtiöt muualla. Näin tämä voitaisiin koota yhteen, mutta kuitenkin on niin, että on paljon kilpailua nimenomaan suhteissa Persialahden lentoyhtiöihin. Ja nythän on tulossa neuvottelukierros, jossa myöskin komission sen on mukana, joka käydään näiden Persialahden maiden kanssa, mitä toivotte sieltä, mitä tukea kaipaatte meiltä, niin että Euroopan lentoyhtiöt pääsisivät parempaan tilanteeseen. Herra Lohman, hänelle on jokan epätavallinen kysymys. Te puhuitte siitä, että sähköistäminen on tärkeää. Olen tästä täysin yhtä mieltä, mutta olisin voinut kysyä aiemmin jo sähköistämisen osalta syntynyt vähemmän, vähemmän päästöjä, sitähän me haluamme, mutta onko rautateillä Euroopan kautta joitakin malleja, joka takaisin sen, että tämä käytettävä sähkö on myös kestävää se täytyisi tuottaa kestävällä tavalla. Onko pohdittu sitä, miten me voidaan yhdistää toisiinsa? Tämä on kenties vaikea kysymys, mutta minua kiinnostaisi se, onko, ovatko Euroopan rautatiet tätä pohtineet. Robades Hepper, niin. Kysymys tässä tapauksessa olisi ehkä se, että te puhuitte siitä, että mitä on, mistä on yhtä mieltä, että, että ei pitäisi olla vain 300 kilometriä, vaan yksi laiva. Pitäisi katsoa, missä on mitä liikennemuotoja käytettävissä ja miten ne voitaisiin käyttää järkevällä tavalla. Mutta konkreettinen kysymykseni on aivan muuta. Nyt on niin, että on tämä Green Power of Transport-paketti, joka meidän mielestämme ei ollut tuloksen osalta niin kovin hyvä, koska nimenomaan sisävesiväylät ja satamat, niiden osalta tämä toime, toimeenpano nestemäisen maakaasun kannalta on ollut aika hidasta. Miten voitaisiin teidän mielestäni tässä päästä eteenpäin nopeammin? Sitten herra Maija, Ertiko, vastaus on aivan tässä käsillä. Minä nyt olen aivan innostunut kaikesta innovatiivisesta liikenteen alueella. Minun ää, vävypoikani keksii kaikenlaisia verkossa toimivia kulkuneuvoja. Samaan aikaan hän on kuitenkin kiinnostunut myös tietosuojelusta. tietosuojelusta. Miten voidaan varmistaa, että innovaatiot ja verkostumiset kuitenkin merkitsevät sitä, että yksityisyyden suoja säilyy. Merja Kilönen. Kiitoksia Merja Kyllönen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille puheenvuoroista. Esittäisin kysymyksen, johon joko kaikki voi vastata tai kuka nyt sitten ehtii. Miten löydämme tien kehittää koko liikennejärjestelmäämme kokonaisuutena kaikki liikennemuodot yhteen linkittäen niin, että asiakkaat tulisi parhaalla mahdollisella tavalla palveltua. Nyt keskitymme liikenteessä eri liikennemuotojen kesken lähinnä veriseen kilpailuun asiakkaista. Näkisin yhden ison mahdollisuuden parantaa palvelua linkittymällä ja verkottumalla eri liikennemuotojen kesken. Lisäksi kysyisin Ertikon Herman Mayerilta, olisiko tähän tietoturvaan, tietoturvaongelmiin rakennettavissa samansuuntainen malli kuin meillä on pankkitileissä, eli ihmisillä olisi oma datatili, oma liikennetietotili, joka olisi heidän omassa hallinnassaan. Vielen Dank. Die nächste ist Deirdre Klun. Paljon kiitoksia sitten Deirdre Yeah, thank you, Chairman, and um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille puhujille. Haluaisin esittää yhden kysymyksen herra Kaanilta liittyen äh, Euroopan ilmailualajärjestöön. Tämä heijastelee niitä kysymyksiä, joita aikaisemmin on kysytty, mutta se heijastaa myös niitä huolia, joita meillä on ilmailun suhteen Euroopan unionin ulkopuolisella alueella. Te mainitsitte, että globaali järjestelmä on se ympäristö, jossa ilmailualan toimijat toimivat ja että tämä voitto asiakasta kohden on kahvikupillisen hinta. Tämä ei ehkä ole nyt kestävä tie tai kestävä tilanne. Kuinka te vastaisitte näihin haasteisiin, jotta toimintaolosuhteet olisivat tasapuoliset kaikille? sieltä tämä on jotakin, minkä me kaiken huomaamme. Näemme, että miljoonat matkustajat valuvat pois meidän lentokentiltämme, mutta eivät välttämättä palaa, jos vertailemme Yhdysvaltain ja Euroopan unionin tilannetta. Emme voi matkustajavirtojen liikkeitä näin varsinaisesti verratakaan. Te myös mainitsitte alkupuheenvuorossanne sen, että alueet haluttaisiin yhdistää myöskin ilmaliikenteen kautta. Kuinka te näette tämän toteutuvan tämän hetkisessä kuvassa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Dieter Koch. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys Ertikon edustajalle. Eh, herra Mayer, eh, kun puhutaan ehm, eri liikennemuotojen eh, eri liikennemuotojen liput kirjoittamisesta, niin siitä te e, oikein innostuitte. Yleensä osallistujat tällaiseen järjestelmään pelkäävät liiallista sääntelyä, sanovat, että poliitikkojen pitäisi jättää sormensa tämän asian ulkopuolelle. Markkinat kyllä hoitavat tämän. Hoitavatko markkinat tämän, tarvitsemmeko poliittisia kannustimia? Kiitoksia. Tässä olivat kysymykset ja teillä on nyt sitten kaksi minuuttia aikaa vastata näihin. Olkaa hyvä. Wollte dir eigentlich das letzte Wort geben, Mathieu. Minulle Mathieu haluaisin antaa viimeisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much for, for very relevant uh, question. Paljon kiitoksia näistä oikein perustelusta kysymyksistä. Minua ei häiritse se, että tämä sovellus mainittiin, mutta en tiedä, mikä niistä pitäisi mainita. Uber, joka käyttää paljon rahaa, jotta se tulisi tunnetuksi, voin sen mainita, mutta se on vain yksi kourallisesta palvelusta, joka mielestämme on laiton, tämä Uber Pop-tyyppinen palvelu, joka tulee Yhdysvalloista. Tämä on hyvin paljon samalla linjalla kuin tilanne rautateillä ja bussiliikenteessä. Haluamme, että sääntöjä kunnioitetaan. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten haluamme, että pääsy ammatti sääntöjen, sääntöjen noudattaminen on kaikkia koskevaa, myöskin näitä innovatiivisia yrityksiä koskevaa. Ne ovat periaatteessa yrityksiä, jotka tarjoavat palveluja palkkiota vastaan. Esitin kysymys yhtenäisistä liikennemarkkinoista ja siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän pitäisi luonnollisesti yhdistää eri liikennemuotoja, mutta myöskin tehdä innovointi mahdolliseksi kaikissa liikennemuodoissa. Me emme tällaista protektionismia enää saisi jättää valoilleen, Se jarruttaa tietyissä liikennemuodoissa kehitystä. Ja tämä viekin minut edustaja Meisnerin rooliin. Kiitokset muuten työstänne ja monille muillekin kollegoille kiitokset. Kyllä, me tuemme näitä pitempiä mm, kuorma-autoja, mutta tämä on yksi innovaatiotyyppi. Tässä oli yhdeksän eri toiminta-alaa mainittuna, minulla on 28 sekuntia ja ne kattavat säätelystä, innovointia ja koulutuksen moni, monta alaa. Meidän täytyy varmistaa se, että infrastruktuurisuunnitelmat äh, äh, ovat kattavia. Ruotsissa on valtavan hieno äh, suunnitelma ja järjestelmä, jonka kautta bussit linkittyvät ilmailuliikenteeseen niin edespäin. Ja sitten verkostuminen, meidän täytyy varmistaa se, että tieto kulkee eri muotojen välillä. Tämä on tärkeää. Jos me haluamme, että meillä on multimodaalinen järjestelmä, meidän täytyy taata se, että tieto kulkee, että terminaalien välinen kulku on helppoa. Jos haluamme mennä esimerkiksi sisäisiin satamaan, heillä pitää olla jo tiedot, jotta rahdin kulku voi sujua hyvin helposti sähköinen tiedonvaihto on yksi avain siinä, että tämä olisi menestyksellistä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia sitten herra Kaan. Kiitos puheenjohtaja. On mielenkiintoista, että useimmat kysymykset, vaikka eri edustajat puhuvat, puhuvat samasta asiasta siis. Niin, mitä meidän tarvitsee tehdä? Herra Fanne Kampi kolme kysymystä. Me pitää olla hyvin selkeitä ja realistisia me täytyy saada omat asiamme järjestyksen Euroopassa, emmekä ole olleet tässä kovin hyviä. Meillä on lainsäädäntö, joka varmistaa sen, että voidaan maksimoida, optimoida sisämarkkinat. Me emme käytä näitä sääntöjä, emmekä me noudata niitä Euroopassa, eikä niitä panna toimeen. Me emme ole kovinkaan hyviä kustannustehokkuudessa. Meillä on tehottomia järjestelmiä kaikissa liikennemuodoissa mukaan luettuna ilmaliikenne, yhtenäinen ilma-alue maksaa meille 5 miljardia aivan turhan takia, 11 miljardia minuuttia vuodessa. Se maksaa ympäristölle 8-12 miljoonaa tonnia turhaa hiilidioksidia. Jos me saamme omat asiamme järjestyksemään pikaisesti, voimme todellakin lisätä kilpailukykyä ja, ja ajaa tätä kautta ilmaliikenteen etuja. Mitä tulee sitten EUn ulkopuolisiin lentoyhtiöihin, Minun viestini on hyvin selkeä. Sisämarkkinat Euroopalla saavat olla melko menestyksekkäitä, näin me se näemme lentoyhtiöinä. On paljon vaihtoehtoja kuluttajille ja monimuotoisuutta markkinoilla. Tämän teemme jo 15 vuotta sitten. Minä pitäisin hyvänä mitä tahansa Euroopan ulkopuolista lentoyhtiötä hyödyntämään näitä sisämarkkinoita niillä ehdolla, että ne toimivat samoilla säännöillä. Säännöt ovat ne, joilla tämä, nämä sisämarkkinat on optimoitu ilmaliikenteen osalta Euroopassa. Ja tämä on avainasia. Jos kysytään, mikä on minun avain kysymykseni, totta kai säännöstön lähentäminen ja jos vielä mentäisiin pitemmälle, niin avoimuus todennäköisesti. Nämä ovat ne avoin kysymykset, joita pidämme korkeasti arvossa täällä Euroopassa. Sitten siihen, mitä Rova Kluun sanoi transatlanttisista markkinoista ja alueellisista Alueelliset ovat hyvin tärkeitä ajatellen yhteyksiä Euroopassa. Ajatellaanpa mitä tahansa maata Euroopan laidoilla on tärkeää sille, että on yhteyksiä. Tämä on se lisäarvo, joka syntyy ilmaliikenteestä. Mitä tulee transatlanttiseen tilanteeseen, Yhdysvalloilla ja Euroopalla on samantyyppisiä sääntöajatuksia, samannäköisiä näkemyksiä kilpailusta, mikä tekee suhteellisen helpoksi käyttää näitä toimia. Miksi tätä mallia voitaisiin viedä muuallekin maailmaan? Tämä olisi minun vastaukseni. Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä Libor Lohman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulta kysyttiin näistä kolmesta pointista. Ensinnäkin infrastruktuuri, yhteen toimiva sähköistetty infrastruktuuri, infrastruktuuri, joka tukee ähm, eri liikennemuotojen yhteen toimintaa. Toiseksi tasa-arvoiset lähtökohdat, äh, kuluttaja, äh, käyttäjä maksaa ja säästöttäjä maksaa periaate. Sitten luvuista kysytään. Yksi prosentti, yli yksi prosentti rautateistä on maksullisia 0,9 prosenttia mm, tieliikenteestä. Me olemme jo vuosia odottaneet ohjelmaa, jonka tarkoituksena olisi siirtyä rautateille ja sitä ei ole vieläkään saatu. Sitten rautateiden sähköistäminen. Tämä riippuu hyvin paljon eh, energiasekoituksesta, olemme tietoisia siitä, mutta eh, siirtyminen kohti hiilidioksidin ehm, mm, suodattamista eh, ja siirtyminen kohti puhtaita ja uudistuvia energiamuotoja. Jos me tätä katsomme, niin silloin sähkö on kaikkien liikennemuotojen kannalta tulevaisuuden äh, hanke. Jos me sähköistämme kaikki liikennemuodot, niin se äh, vaikuttaa päästöjen vähentämisen. Meillä on jo rautateitä, jotka toimivat äh, täysin ilman hiilidioksidipäästöjä Ruotsissa ja Sveitsissä. Äh, sitten ähm, liput, äh, rajat ylittäviä lippuja kyllä, mutta meidän täytyy aina muistaa kaupallinen äh, elinkelpoisuus. Tämän täytyy tuoda hyötyä kuluttajille, mutta sen täytyy olla myös kiinnostava yrityksille ja yrittäjille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja seuraava on Karin Deskepper. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin näihin kolmeen Vinvandekampin kohtaan liittyen. Meillä on hyvin suurta teollisuutta Euroopassa, esimerkiksi kemikaaliteollisuus, joka toimintansa luonnon vuoksi luottaa sisävesiverkostoon. He tarvitsevat tämän tyyppistä liikenneverkostoa, joka on kilpailukykyinen, joka kulkee joko koko ketjun läpi. Ja heitä kauhistuttaa, kun he huomaavat, että valtiot ja julkinen sektori ei huolla eikä pidä kunnossa sisävesiliikenneverkosta. Ja tämä on ensimmäisiä prioriteetteja, sillä muutoin näiden teollisuuksien täytyy etsiä muita vaihtoehtoja tai sitten vähentää toimintaa, niin me huomaamme sen hinnassa. Ja luonnollisesti kun meillä on mahdollisuus luoda täydellistä multimodaalisuutta, meidän täytyy suosia sitä kaksimuotoisen liikennejärjestelmän sijaan. Meidän täytyy tukea kaikkia erilaisia terminaaleja, joita voimme tukea. Tämä luo teollisuuden mahdollisuuden valita liikennemuoto ja tämä luo myöskin B-vaihtoehdon heille. Ja meidän täytyy myöskin tehdä tiedonvaihdosta mahdollista ja helpottaa rahdin yhdistelmän muotoisuutta. Muitakin asioita on, mutta voin palata niihin myöhemmin edustaja Maisnerille liittyen tähän puhtaaseen kuljetusvoimaan. Uskoakseni sektori eh, julkisen ja yksityisen eh, yhteistyön kautta on hyvin nopeasti tarttunut eh, tämän nestekaasun kehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Erittäin tärkeää tukea yhä annetaan, sillä tämä suunnitelma – on jotakin, minkä kautta meillä on mahdollisuuksia Reinillä ja Tonavalla rakentaa järjestelmiä, infrastruktuurijärjestelmiä uuden polttoaineen tarjoamiseksi ja myös varustaa ensimmäisiä aluksia ja tarkkailla sitä, minkä tyyppisiä säätelyjä tarvitsemme ja seurata tilannetta. Tämä koskee muitakin projekteja. Tiedämme, että vedyn osalta meillä on samantyyppisiä töitä käynnissä. Me tarvitsemme tätä tukea kun standardeja luodaan, meidän täytyy tarjota myöskin tukea, kun ihmiset todellakin toimeenpanon parissa tekevät töitä. Kiitoksia. Aja. Kiitoksia. Sitten seuraavan Herman Mayer. Thank you very much. would... Kiitos. Minä haluaisin aloittaa kenties kaikkein ilmiselvemmällä, eli tietosuoja. Se on tietysti hyvin tärkeä kysymys silloin, kun puhutaan älykkäistä liikennejärjestelmistä ja tiedonvaihdosta. Työtä on tehty paljon sen varmistamiseksi, että me pystymme täyttämään tietosuojamääräykset tiedon, tiedon anonymisoinnin myötä tai rajaamalla sitä aikaa, jolloin tietoa tallennetaan tai ilmoittamalla käyttäjille, mitä tiedolle tapahtuu. Mutta tulevaisuudessa myös voisi olla mahdollista se, että käyttäjä voi sammuttaa tiedot, luopua jostakin palvelusta jos siksi, että on huolissaan tietosuojasta. Kuitenkin on tiettyjä tilanteita, jossa tiedonvaihto on olennaista jopa ihmiselämien pelastamiseksi. Ja tästä tarvitaan keskustelua siis siitä, voidaanko sallia tällaisissa yhteyksissä, että järjestelmän sulikee siihen osallistuva henkilö liikenteen tapauksessa esimerkiksi kuljettaja. Tämä on asia, joka täytyy myös ottaa huomioon. Mutta tässä yhteydessä me täytyy myös käydä enemmän keskusteluja, tehdä lisää työtä. Me tarvitsemme teidän tukeanne tässä keskustelussa. Mitä sitten tulee tähän multimodaaliseen lippujärjestelmään? Minä olen henkilö, joka ei kovinkaan helposti pyydä uutta lainsäädäntöä. Ja tästäkään aiheesta minusta emme ole vielä siinä vaiheessa, jossa pitäisi pyytää lainsäädäntöä. On paljon erilaista toimintaa alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla. Tämän todettua niin sanoisin, että tässäkin yhteydessä tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja. Eurooppalaisia ratkaisuja siksi, että tämä on jotakin sellaista, josta on hyötyä käyttäjille, mutta tästä on hyötyä myös yrityksille, koska silloin voidaan eh, katsoa, minkä laajuisista palvelusta on kysymys. Ja meidän täytyy pyrkiä kohti eurooppalaisia ratkaisuja, mutta aluksi vapaaehtoisella perustalla. Ja minä toivon, että me löydämme oikeat välittäjät, että me voimme löytää myöskin sopivat palvelut, jotka liittyvät siihen, ja myöskin se, mitä voidaan helpottaa palveluiden käyttöä. Tämä pankkitiliajatus on hyvä ajatus, kenties ehkä liittyy myös tähän suojaan. Tämä on jotakin sellaista, mitä kenties voitaisiin vielä pohtia. Mitä tulee sitten älykkäiden liikennejärjestelmien käyttämistä niin, että voidaan integroida eri liikennemuodot Minusta tämä on juuri sitä, missä älykkäistä, mistä älykkäistä liikenteestä on kysymys, että integroidaan eri liikennemuodot niin, että käyttäjät voivat hyötyä niistä, jotta logistisen operaatiossa voidaan hyötyä niistä. Ja tämä on avainkysymys nimenomaan ajattelen tulevaa politiikkaa. Ja, Paljon kiitoksia ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Mathieu Grosch. Kiitoksia oikein paljon kiinnostuksesta kysymyksiin. Siinä sinä taisit jo vastata itsekin. Tämä ei tietenkään koskenut äh, sisävesiliikennettä, mutta vain, vain prosenttia äh, kuljetuksista kulkee sisävesiliikenteen kautta. Kun on kyse äh, laivaliikenteestä, niin lähdin siitä. Ja meriliikenteestä on vielä hyvin paljon tehtävä, kun katsotaan, äh, mitä esimerkiksi tieliikenteessä on tehty euro 1 ja euro 6 välillä, mm, niin kyllä siellä on vielä hyvin paljon tehtävää. Ähm, muitakin sanoja voisin käyttää, niin kuin puheenjohtaja käyttää, tällaiset polttolaitokset. No niin, sitten toiseksi lainsäädäntö. Voisin kollegoille sanoa, että se mitä markkina itse hoitaa, sitä ei tarvitse lainsäädännöllä hoitaa, mutta jos markkinat eivät ympäristöaspekteja, turvallisuusaspekteja ja myöskin aspekteja, jotka liittyvät Euroopan alueeseen, ajattelen esimerkiksi sitä, että jos me emme nyt äm, toimi, niin sitten kiinalaiset normit ohittavat meidät, koska emme ole itsellemme pohjaa luoneet. Siksi lainsäädäntö liikenteessä on tarpeen, kun on kyse siitä, että tuetaan sitä, mitä markkinat jo ehkä tekevät. Mutta esimerkiksi hiilidioksidin vähentäminen henkilöautojen suhteen, silloin sanottiin, että ei lainsäädäntöä, mutta kun sitten lainsäädännön loimme, niin kahden vuoden kuluttua tavoitteet oli täytetty, kun sitä ennen oli odottaneet kymmenen vuotta. Joten tällaisena näen koko ö, valkoisen kirjan käsittelyn. Sitä viimeinen asia vielä lainsäädännöstä. Mielestäni aina ö, huono asia, ö, jos me täällä jostain päätämme ja jäsenvaltiot eivät sitä toteuta. Meidän pitäisi olla vielä johdonmukaisempia. Miten voimme kansalaisille osoittaa, että meillä on kolmessa elimessä tehty päät nämä functional airblocksit, ne pitäisi olla ö, olemassa jo äm, Euroopassa kuusi kappaletta niitä, toilaisia toiminnallisia ilmatilan lohkoja. Ne ovat, äh, äh, meillä ei ole tätä. Kukaan ei oikein ymmärrä, miksi tätä ei ole toteutettu, joten lainsäädännön täytäntöönpano on erittäin tärkeä Ja sitten puhuttiin tästä niin kutsutusta komodaalisuudesta. Sillä on monia tärkeitä aspekteja, mutta minulle oikeudenmukainen kilpailu eri liikennemuotojen välillä on tärkeää ja kustannusten sisällyttäminen hintoihin on tärkeä asia. Näiden liikennemuotojen pitäisi keskustella niistä kustannuksista, joita ne aiheuttavat ja niiden käyttäjät aiheuttavat. Toinen asia on standardisointu. Liikennemuotojen yhteistoiminta tulee toimimaan tulevaisuudessa, jos meillä on vahvistettuja standardeja, mutta jos standardit ovat erilaisia, niin sitten volyymi pienenevät ja myöskin tehokkuus pienenee. Ja tämä näkyy Stockmanin mietinnössä, mutta se on vieläkin neuvostolla eh, jäähyllä. Mm. Ja sitten eh, hallinnolliset menettelyt, jos halutaan hyvää logistista toimintaa, niin nykymenetelmin voidaan hallinnollisia menettelyjä yksinkertaistaa ilman, että valvonnasta luovutaan. Nämä ovat tapoja, eh, joilla eri liikennemuodot voivat tehdä parempaa yhteistyötä ja silloin eh, nämä eh, siirtymät yhdestä liikennemuodosta toiseen voivat vieläkin toimia nykypäiväkin tehokkaammin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Mathieu Grosch, kiitän kaikkia ensimmäisen paneeliin osallistuneita. Nämä esitykset olivat mielenkiintoisia, mutta myös keskustelu oli mielenkiintoinen. Pyytäisin, että menisitte saliin istumaan ja pyytäisin, että toisen paneelin osallistujat tulisivat tänne korokkeelle. Because we are short in time, let's start. Koska meillä on vain vähän aikaa, niin aloitetaan nyt tämä toinen paneeli. Okay, das zweite Panel, das beschäftigt sich. Nein, no niin, toinen paneeli käsittelee kestävää liikkuvuutta. Ja ensimmäinen puhuja on Jos Dings. Hän on johtaja eurooppalaisen liikenne- ja ympäristöfederaatiossa TMEssä. Teillä on puheenvuoro. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja siitä, että järjestitte tämän hyvän tapahtuman ja annatte meille mahdollisuuden kertoa näkemyksiä. Minä edustan Transport and Environment Federaatiota. Me olemme kestävä liikennettä edistävä järjestö täällä Brysselissä, joilla on useita jäsenjärjestöjä ympäri EUta. Me olemme edistyneet hyvin paljon liikenteessä, mutta me emme ole vieläkään lähelläkään ratkaisua monissa ongelmissa liikenne käyttää vielä kolmas osan energiasta Euroopassa ja se eh, tuottaa kolmanneksen hiilidioksidipäästöistä ja eh, se kattaa 50 prosenttia öljyn tuonnin kustannuksista, joten mm, kuulin täällä, että herra Van den Kamp sanoi, että tarvitsemme eh, hyvää taloudellista kehitystä, jotta se maksaisi meidän ympäristö- ja turvallisuuspolitiikkamme toisinpäin. Älykkäät ympäristö- ja ähm, turvallisuuspolitiikat voivat olla hyvin hyödyllisiä, ne voivat vähentää meidän öljyntuontilaskuamme ja öljyn tuonti on vähiten tehokas tapa käyttää rahamme ja varmasti olemme siitä kaikki samaa mieltä. Hyviäkin uutisia on. Me olemme hyväksyneet useita lakeja ajoneuvoista, jotka tuottavat tulosta, ilmamme puhdistuu hitaasti ja ajoneuvoistamme tulee aina vähän mm, tehokkaampia. Meillä on nyt sellainen tilanne, että auton omistajien määrä on tasaantumassa. Se tarkoittaa, että meidän tarvitsee rakentaa vähemmän uusia teitä. Sähköpyörien määrä on kasvamassa vuosittain samoin aut, autojen yhteiskäyttöjärjestelmän ja öljyn sitä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat vähenemässä, mutta vain prosentin vuodessa, eikä tämä kaikki vain riipu, johdu kriisistä. No mitä tämä sitten tarkoittaa tämän valkoisen kirjan äh, väliaikaisarvioinnin suhteen? Viisi asiaa. Ensinnäkin mielestäni on erittäin tärkeää, että asetetaan äh, sitovia 2000 2030 kasvihuonekaasupäästötavoitteita liikenteelle. Johtajamme ovat juuri luoneet rajat äh, päästökauppa ja ei-päästökauppa aloille siellä sanotaan, että liikenteen pitäisi vähentää 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tässä valkoisessa kirjassa sanotaan 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. On hyvä, että tällaisia tavoitteita asetetaan. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta niiden saavuttaminen on vaikeampaa, miten me sen teemme. Tässä sanotaan, että tehokkuus ensin. Meillä on hyviä kokemuksia tehokkuusstandardien asettamista ajoneuvoille. Meidän täytyy nyt laajentaa se kaikkiin rekkoihin, laivoihin, lentokoneisiin ja me tarvitsemme lisätoimenpiteitä autojen ja pakettiautojen suhteen ja mahdollisimman pian, koska kestää kauan ennen kuin nämä ajoneuvot korvaavat vanhat. Sitten äh, sähköistäminen on mainittu edellisessä paneelissa ja me olemme samaa mieltä. Öljy on kallista, likaista ja sitä tuodaan Eurooppaan. Sama koskee kaasua, se on kallista, äh, likaista ja sitä tuodaan tänne. Biopolttoaineet, minä en ole vielä nähnyt uskottavaa skenaariota, jossa voidaan äh, laajassa mittakaavassa niitä käyttää. Joten sähköistäminen on aina vaihtoehto, joka meillä on jäljellä. Se ei ole kuitenkaan vain kielteinen asia, vaan myös myönteinen. Aurinkosähkön eh, hinta on laskenut eh, eh, kymmenkertaisesti viimeisten vuosien aikana ja akkujen hinta on laskenut huomattavasti myöskin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä on melkein vallankumous. Tämä on erittäin hyvä asia ja tämä ala on oikein hyvällä tiellä, paljon paremmalla kuin esimerkiksi öljyteollisuus. Mutta sähköistäminen on paljon enemmän kuin että otetaan tavallinen moottori ulos ja pannaan sähkömoottori ajoneuvoon, kuten monet eh, ihmiset usein ajattelevat. Se on paljon laajempi kysymys. Sen pitäisi kattaa myös rautatiet, eh, sähköpyörät, pienet ajoneuvot, rahdin eh, siinä pitäisi huomioida myös älykäs yhteistoiminta Mm, sähköverkon kanssa niin, että tulevaisuudessa äh, sähköajoneuvot voivat hyödyntää sähköä silloin, kun on paljon tarjontaa ja vähän kysyntää. pitäisi myös maksimoida ajoneuvojen yhteiskäyttö. Sähköautot sopivat oikein hyvin yhteiskäyttöön, ne ovat kalliita ostaa, mutta halpoja käyttää. Se on erinomainen liiketoimintamalli yhteiskäytölle. Tämä on hyvä tapa päästä irti omistajuudesta. Tämä on suuri yhteiskunnallinen trendi. Meidän pitäisi katsoa ei vain kaupunkialueita, vaan myös suurempia matkoja Tämä on suuri muutos ja suuria mahdollisuuksia ja EUlla pitäisi olla suuri strategia tässä. Tämä on eräs asia, jota me vaadimme, eikä meidän pitäisi odottaa sitä, että Kiina tai Yhdysvallat ohittaa meidät. Jos me haluamme, että kaikki tämä toteutuu, meidän täytyy myös yrittää saada aikaan liikenteen hinnat kuntoon. Me olemme työn verotuksessa hyvin korkealla maailmanlaajuisesti. Silti yllätymme, miksi meillä on niin paljon työttömyyttä. Meillä on paljon saastumista, mutta liikenteen maksut, niissä me emme ole edistyneet. Meillä pitäisi olla tällaisia käyttäjiin perustavia maksuja myös rahdissa. Eurooppa helpottaisi tämän asian toteuttamista. Sitten ilman lusta. ICAO on kehittämässä maailmanlaajuista järjestelmää. Meillä on oma päästökauppajärjestelmämme ja ainoa tapa, miksi, syy miksi ICAO haluaa luoda maailmanlaajuista järjestelmää on se, että meillä on tämä alueellinen järjestelmä. Me voimme hiukan keskustella ulkomaista kilpailusta ehkä paneelissa ja sitten lopuksi vielä Laivaliikenteestä tämä on ainoa sektori, jota mikään ilmastotavoite ei vielä kata. Teidän pitäisi asettaa tavoite tälle sektorille ja myöskin ryhtyä toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. Me olemme juuri ryhtyneet näiden päästöjen seuraamiseen. Te olette myös tehneet lausuntoja tästä. Nyt on aika vähentää näitä päästöjä. Me tarvitsemme älykästä sähköistämistä, älykästä hinnoittelua, ja myöskin toimintaa laivaliikenteen suhteen. Äh, kiitoksia oikein paljon. Seitsemän puoli minuuttia, olen pahoillani. Kiitoksia seuraavaksi Sigrid Ruprecht, äh, Ruprecht Consultingista. And thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Äh, oli mielenkiintoista kuunnella tietoja tästä projektiesittelystä. Nyt minulla on diaesitys, joka toivottavasti tulee näkyville pian. Ähm, Transforum, esittelisin sen nopeasti. Se oli kahden vuoden puiteohjelma, jossa oli FP7-projekti Meillä oli systemaattinen kuulemisprosessi, jossa kaikki, kaikkien Euroopan maiden ähm, sidosryhmät olivat mukana. 127 asiantuntijaa osallistui eri ähm, töihin ja meidän tarkoituksemme oli äh, tunnistaa se, kuinka nämä toimijat äh, hahmottavat äh, valkoisen kirjan toimeenpanon tai miltä se näyttää. Me, ole, me käsitelleet puhdasta urbaania liikennettä, pitkän, pitkän matkan rahtia, multimodaalista tiedonvaihtoa ja nopeita rautatieyhteyksiä ja yleisesti todettuna meillä on kolme yleisalaa. Ensinnäkin tarkastelimme me koordinaatorin parantamista, toisekseen tehokkuuden parantamista ja kolmannekseen infrastruktuuria. Jokaisella näistä aloista. Pahoittelen, että teksti on näin pientä. Jokaisella alalla me pyrimme tunnistamaan, mitkä näistä kolmesta alasta ovat ne, joihin tulisi keskittyä. En nyt mene yksityiskohtiin tässä diassa, ette varmaankaan sitä voi lukea, mutta keskityn kahteen alueeseen urbaanista kaupunkiliikenteestä on niin vähän sanottu, että keskityn nyt siihen. Kuinka voisimme siis toteuttaa puhtaan kaupunkiliikenteen, hiilivapaan kaupunkikuljetuksen? Tässä kaikkein tärkeintä on muistaa se, että kaupunkialueella tavoitteena on se, että ettei meillä ole vain yhtä teknologista ratkaisua. Kaupungit ovat hyvin erilaisia ympäri Euroopan ja kaikkein tärkeintä on se, että paikallistoimijoiden täytyy soveltaa politiikkoja alueellisiin erityisolosuhteisiin sopiviksi. Ensimmäinen avainviesti kaupunkialueiden suhteen on se, että meillä pitäisi olla avoin lähestymistapa, joka tekee mahdolliseksi yhdistää eurooppalaiset tavoitteet paikallisiin näkökulmiin ja paikallisiin hyötyihin. Tämä on ensimmäinen seikka. Ja ei ole riittävää ähm, korvata ajoneuvoja ja polttoaineita. Tämä on hyvä, mutta ei vielä riittävä toimi. Meillä on muitakin mahdollisuuksia, äh, paremmat äh, maankäyttötavat, paremmat liikennemuotojen yhdistämistavat, äh, rahtiratkaisut, ähm, puhtaan liikenteen ratkaisut, kävelyn ja polkupyöräilyn edistäminen ja lisämaksut tien käyttäjille joita he eivät vielä maksa. Kuinka kaupungit voivat toteuttaa tämän tyyppisiä ratkaisuja? Poliittista liikevoimaa pitää saada niiden taakse. Esimerkiksi paikalliset toimijat ja foorumit voidaan ottaa mukaan. Esimerkiksi ähm, kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelmissa kampanjat voivat äh, parantaa tietoisuutta, mutta mikä vielä tärkeämpää, Euroopan hallitusten pitäisi tehdä mahdolliseksi kaupungeille toteuttaa se, mitä nämä haluavat toteuttaa, mitä ne voivat toteuttaa. politiikat pitää arvioida äh, systemaattisesti niin, että tarkastellaan, kuinka valkoisen kirjan päämäärät voidaan toteuttaa. Tämä liittyy standardisointiin ja rahoitukseen. Hallitusten pitäisi myöskin vähentää tavoitteet vastaan meneviä verotoimia, esimerkiksi yritysautoilua. Ja mikä hyvin tärkeää, meillä pitäisi olla saastuttaville ajoneuvoille rajoituksia ja maksuja ja oikeudellinen puitteisto niille. Useissa maissa näin ei ole. Ja paikallispolitiikot epäröivät ottaa riskiä, joka liittyy tähän toimintaan. On myöskin hyvin tärkeää muokata kaupunkipolitiikkaa. Ne ovat hyvin monimuotoisia. Tässä esimerkkinä nähtäisin, kuinka olemme tehneet projektin parissa töitä. Voin kertoa, että meillä on erityiskertomus, jonka olemme laatineet kaupunkiliikenteen osalta. Täällä on kymmenen kopiota saatavilla. Ne ovat myöskin verkossa saatavilla. Meillä on myöskin tiivistelmä tästä raportista olemassa. Eli tehdä koko raporttia lukemaan. Se esittelee tiekartan, jonka me olemme laatineet sen suhteen, mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä, mitä jäsenmaiden pitäisi tehdä. Tässä on muutamia kohtia. liittyen siihen, mitä kaupunkien itsensä pitäisi tehdä. Tämä on siis kattava asiakirja, joka, jonka sidosryhmät ovat meidän tuellamme tuottaneet. Yhteenvetona kaupunkitavoitteiden suhteen voin todeta, että Nämä tavoitteet ovat saavutettavissa ainakin periaatteessa, mutta meidän täytyy todellakin toimia, ja meillä tarkoitan jäsenmaita. Tiedän, että minun puheaikani nyt loppuu. Ähm, pitkän matkan rahtiin liittyen sanoisin, vain että meillä on kaksi ratkaisua. Kaksi ratkaisua, jotka sidosryhmät ovat tunnistaneet toisiaan tukeviksi. Yksi on se, että me tarkastelisimme suuren mittakaavan infrastruktuureja Tämä on selkeä ratkaisu ja toinen on se, että tarkastelemme pieniä, hyvin tehokkaita infrastruktuurin laajennuksia, jotka parantaisivat palvelua. Haluaisin sanoa, että rahdijaon pitäisi nousta 30 prosentilla yli 300 kilometrin matkoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä raide että sisävesiliikenne pitäisi kolmenkertaistaa kuinka tämä toteutetaan. Minulla on hiukan ehdotuksia, minulla ei ole aikaa mennä niihin, mutta löydätte ne asiakirjoistamme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja on Heiner Monheim Ramkomista, alueellisen kehityksen ja viestinnän instituutiosta. Naiset ja herrat, herra edustaja, puheenjohtaja, minun näkökantani on Euroopan alueiden näkökulma ja Euroopan kaupunkien ja kylien kulma, eli siis näkökulma, eli siis liikenne ruohonjuuritasolta. Ensimmäinen suuri toimintakenttä, josta on puhuttu vähän, on tiemaksut ja hinnoittelu. Euroopan maat keskustelevat tästä pääasiassa kansallisella tasolla usein hyvin vanhanaikaisessa muodossa erilaisina vinjetteinä. Jos me haluamme älykkään tienkäytön hinnoittelun strategian kunnille, meillä on mahdollisuus siihen, että suuret rahoitusongelmat, joita kunnat kohtaavat liikenteen alueella, voidaan ratkaista, sillä suurin osa motorisoidusta liikenteestä tapahtuu kunnallisissa ja alueellisissa verkostoissa, eli kunnalliset tiemaksujärjestelmät, joita on Pohjoismaissa ja Lontoossa, ovat sellaisia, joille pitäisi saada eurooppalaiset puitteet. Toinen asia koskee Uberia ja bla blaata, eli suurta tietoa, älykästä li- liikkuvuutta. Toisaalta meillä on valtaisaa potentiaalia tällä alueella, pelkästään Saksassa joka vuosi 90 miljoonaa tyhjää paikkaa autossa liikkuu ympäriinsä, ja jos meidän onnistuisi saada nuo tyhjät paikat täytettyä, jos saattaisiin se mahdolliseksi, että olisi tarjontaa ja voitaisiin verkottaa se kysyntään eh, liikenteessä. Meillä olisi valtaisa mahdollisuus. Tätä voi jättää Uberille. Meidän pitää saada aikaan eh, säädellyt puitteet, jotka huolehtivat rekisteröinnistä, hinnoittelusta. Sitä ei pidä tehdä pääasiassa kaupallisesti, vaan sen pitää olla samantyyppistä kuin esimerkiksi järjestetty liftaaminen. Toisaalta Eurooppa siis tarvitsee puitteet tälle kehitykselle, joka on alkamassa. Kolmas iskusana on tänään otettu usein otteeseen esille, mitä se on sähköistäminen. Perinteinen sähköinen liikkuvuus on raitiovaunun, raitiovaunun liikkuminen. Me tarvitsemme raitiovaunun renessanssia. Raitiovaunu ei pelkästään paikallisena suurkaupunkien liikennevälineenä. Meillä on itse asiassa pitkä perinne, johon liittyy raitiovaunujen käyttäminen pitemmän välin pitempien yhteyksien liikenteessä. Me tarvitsemme myöskin johdinautoja, mutta kun sähköistäminen on, miksi kiskolinkissa liittynyt siihen, että on olemassa sähköjohtoja, me tarvitsemme kehitystä akkutekniikassa, tarvitsi, tämä olisi siis tutkimuksen alue, joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin saada aikaan raitevaunuja, jotka toimisivat ilman johtoja, ei niin kuin Bordeauxssa pelkästään parisen kilometriä, vaan että olisi tällaista kombinoi yhdistettäviä sähköliikkuvuutta teille ja se, että jos kunnat joutuvat tekemään tämän yksin, tähän tarvitaan rahaa, tarvitaan eurooppalainen tutkimus- ja investointiohjelma. Valtaisa ongelma on sitten lähiliikkuvuus raja-alueilla. Eurooppa on täynnä raja-alueita, joilla rajan, alu, rajan ylittävät verkot on ajateltu suuriksi käytäväksi, mutta jossa päivittäinen työmatkaliikenne 20 kilometriä tai 30 kilometriä rajasta toiseen suuntaan johtaa jatkuviin ruuhkautumisiin. Me tarvitsemme tukistrategiaa lähiliikkuvuudelle raja-alueilla, jos me ajattelemme menneisyyttä, Meillähän oli tieverkostoja, joita rakennettiin valtavasti, mutta kuitenkin pääasiassa kiskoverkostoja on purettu, on otettu pois käytöstä raitiovaunuverkostoja, jotka ovat tähillä rajoja. Me tarvitsemme lähtökohdan sille, miten tuetaan eurooppalaisia verkostoja ja raja-alueilla. Ja sitten on seuraava asia, jossa voimme oppia paljon Skandinaviasta. Perinteisesti julkinen liikenne aina on ollut yhdistettyä matkustava ja tavaraliikennettä. Posti on aina kuljettanut tavaraa ja matkustajia. Me tarvitsemme uuden aloitteen, jossa on yhdistettyä henkilö- ja tavaraliikennettä. Lentoliikenteessähän tämä on selvää, vaan myöskin linja, myös linja-autoliikenteessä, kuten Suomessa tai Ruotsissa tai kiskoliikenteessä alueellisella tasolla se, että yhdistetään henkilö- ja tavaraliikenne, se on mahdollisuus sille, että maaseudulla saadaan taloudellisemmaksi julkinen liikenne. Vain tästä syystä Ruotsi, Suomessa ja Ruotsissa, jossa on hyvin alhainen väestöntiheys julkista liikennettä jopa puolen tunnin vuorovälein. Sitten Google Car. Toisaalta me saamme autojen valmistajilta fantastisia mahdollisuuksia mitä tulee automaattiseen ajamiseen, ja toisaalta kuitenkin hallitukset ja kunnat ovat hyvin pidättyväisiä näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Me emme vain tarvitse älykkäitä autoja, jotka voivat itse liikkua. Me tarvitsemme myöskin älykkäitä teitä, joilta korjataan pois kaikki säännöt, merkit joita, ja liikennemerkit, joita enää tarvita, jos tehdään teistä älykkäitä ja jos neuvotellaan kansalaisten kanssa siitä, miten nopeasti auto tuollaisella tiellä saa kulkea ja sitten sitä ohjataan ulkopuolelta ja saako sinne pysäköidä, jos saa, se säädellään elektronisesti, ja jos ei, sekin säännään elektronisesti. Meidän pitää viimeinkin julkiset tahot, kansalliset hallitukset ja kunnat saada toimimaan niin, että ne todellakin hyödyntävät Google Car-mahdollisuutta. Me tarvitsemme vallankumousta hinnoittelussa. Eurooppa on täynnä erilaisia viidakkoja, jotka syntyvät pikkuvaltiotoiminnasta, joka liittyy hinnoitteluun julkisessa liikenteessä. Kukaan ei tunne tätä järjestelmää ja sveitsiläinen yleinen koko maan kattava lippu tai saksalaiset lukukauliliput ovat sellaisia ratkaisuja, hyviä esimerkkejä siitä, miten voidaan alueellisella paikallisella tasolla saada liikkeelle julkista liikennettä. Lukukausilipulla on saatu aikaan se, että opiskelijat ovat lakkaneet käyttämästä autoja, koska on aivan yksinkertaista liikkua, koska on olemassa yksi ainut tariffi ja tätä kautta on voitu massiivisesti siirtää liikenne julkisen liikenteen puolelle. Me tarvitsemme kansalaislipun kaikkialle Eurooppaan. Me tarvitsemme lainsäädännölliset puitteet Euroopan tasolla, jonka sitten kansalliset eh, hallitukset panevat toimeen. Meidän pitää saada loppu julkisille, meidän lopultakin saada julkisen liikenteelle se, että eh, ei ole vaikeaa eh, saada aikaan julkisia liikenteitä, mitä saada silloin jossain vielä 20 vuotta uuden raitioliikenteen rakentaminen. Pitää olla myöskin tällaisia köysiratajärjestelmiä kaupunkien köysijärjestelmät ovat uutta sähköisen liikkumisen muotoa. La Paz on hyvä esimerkki tästä. Me tarvitsemme investointijärjestelmän raitioiteille, mutta myöskin urbaaneille köysiratajärjestelmille. Ja sitten vielä yksi kysymys. Se, että liikenteen hiljentäminen on ollut tärkeä kysymys 89 Nyt me puhumme siitä, miten on jaettua tilaa, miten paljon voi olla jalankulkua, miten sitä pyöräilyä. Me tarvitsemme aloitteen, joka ottaa huomioon erilaiset alueelliset kokeilut, luo niille puitteen. Meillä on olemassa kansainvä- kansallisia pyöräilysuunnitelmia, monissa maissa näitä ei edes vielä ole. Edelleenkin jalankulku ja pyöräilyliikenne jäävät vähäiselle huomiolle kansallisessa politiikassa, koska se on väärin ymmärrettyä läheisyysperiaatetta. Kunnat sanovat, että kansallisvaltio sanoo, että tämä on puhtaasti kunnan asia, mutta puitteet jalankulkuliikenteelle, pyöräilylle tai liikenteelliselle rauhoittamiselle on kansallinen kysymys. Tätä kautta Euroopan pitää avata uusia perspektiivejä. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi on puheenvuoro Sonja Heikkilällä Tekesistä. Kiitoksia. Ra Kramer, olen hyvin iloinen voidessani olla täällä tänään. Olen Sonja Heikkelä ja työskentelen Tekesille. Me tuemme myös innovointia liikenteeseen. Äh, aiomme rahoittaa äh, innovatiivisia ajatuksia, jotka edistävät äh, tehokkuutta liikenteessä ja myöskin yksittäisiä, mutta vaikutusvaltaisia ratkaisuja, jotka pystyvät muuttamaan ihmisten käyttäytymistä liikenteessä ja tällä tavoin tukemaan kestävyyttä työllisyyttä. Me tarvitsemme muutosta nykyisessä liikennejärjestelmässä. Joillain aloilla on tapahtunut parannusta, esimerkiksi ajoneuvoteknologiassa, mutta se ei riitä. Paljon enemmän on tehtävä. Ensinnäkin meillä on jo valtaisa määrä autoja. Kuitenkin näitä autoja käytetään hyvin tehottomasti niitä käytetään alle 5 prosenttia kaikesta ajasta ja lopun aikaa ne vaan seisovat paikallaan käyttämättöminä. Siitä huolimatta liikenne on toiseksi suurin kuluerä kotitalouksille heti asumisen jälkeen, joten auto on hyvin huono investointi. Silti auton omistaminen on hyvin suosittua. Tämä ehkä johtuu siitä, että auton omistamiselle ja ajamiselle ei ole vaihtoehtoja. Liikenne on suuri kuluerä käyttäjille, ihmisille, mutta myös se on suuri kuluerä julkisessa menoissa. Me olemme tällä hetkellä jo kestämättömässä tilanteessa, mitä tulee julkisiin menoihin, emmekä pysty enää tukemaan riittävästi infrastruktuurin ja liikennejärjestelmien ylläpitoa tai laajentamista. Lisäksi pitäisi kehittää julkista eh, liikennettä, mutta ei ole eh, tukia sille eh, tai julkisen liikenteen laajentamiselle. Joten ainoa tapa parantaa liikennejärjestelmien tehokkuutta on parantaa koko järjestelmän tehokkuutta, ei pelkästään lisätä kapasiteettia. Nämä liikenteen haasteet ovat niin suuria, että pienet muutokset eivät riitä. Meidän todellakin täytyy tehdä jotain radikaalimpaa. Kuitenkin tilanne voisi olla paljon parempi. Itse asiassa monet trendit, jotka yhteiskunnassa ovat syntyneet, jotka vaikuttavat voimakkaasti liikenteeseen, vievät meitä jo kohti kestävyyttä. Meidän tulisi ainoastaan antaa näille trendeille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Selkeästi on syntynyt uusi ajattelutapa nuorten parissa, joka vaikuttaa huomattavasti liikenteeseen. Nuoret käyttävät mieluummin muita liikennemuotoja kuin autoa, jos heillä vain on vaihtoehto. Digitalisointi on ja levinnyt suurimpaan osaan eri teollisuuden aloja ja nuoret eivät edes enää näe muita vaihtoehtoja käyttää palveluja kuin netissä. Palvelu, jota ei voida käyttää netissä, ei olisi menestyksekäs eikä pystyisi sitten vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen. Ja Äh, monimodaalisuus ja tällainen jakaminen, jakamistalous, niistä on tulossa todellisuutta. Joten meidän tulisi siirtyä omistamisesta käyttämiseen. Varmasti on jo riittävästi autoja, jos näitä autoja käytettäisiin äh, yhdessä ja kaikki pystyisivät niitä hyödyntämään. Meidän äh, tulisi myös tehdä kestävistä vaihtoehdoista kiinnostavampia. Niiden täytyisi olla kilpailu kilpailukykyisiä hinnoiltaan ja myös helposti käytettäviä. Käyttämisen helppous on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, kun puhutaan eh, liikenteestä. Kaikkihan meitä, meistä käyttävät liikennettä päivittäin. Ja siksi me Suomessa olemme keksineet ratkaisun, jota kutsumme äm, ehm, liikkuvuutta palveluna. Eh, siellä on mahdollisuus muuttaa liikenneteollisuutta haluttuun suuntaan Tämän ajatus on se, että kaikki liikennemuodot olisivat helposti käytettävissä mobiilioperaattoreiden kautta, tai sen liikkuvuusoperaattorin kautta, ja käyttäjät pystyisivät aina käyttämään helpo, valitsemaan helpoimman liikennemuodon tässä vaiheessa. Liikkuvuuden tarjoaminen tällä tavoin palvelua todellakin tehostaisi liikennejärjestelmää, koska operaattoreilla olisi ajatuksena luoda kustannustehokasta ja viisasta liikennettä, mutta jotta tämä voisi toteutua, eh, tarvitaan aktiivisuutta yksityisellä sektorilla, mutta myös julkisella sektorilla eh, sen tulisi helpottaa eh, tällaisen liikkuvuuden luomista. Haluaisin kiittää teitä ja odotan kovasti keskustelua. Kiitoksia. Ja nyt menemme kysymyksiin. Wim van de Kamp, äh, teidän ensimmäinen puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Jos Dingsin ensinnäkin standardin määritteleminen, onko meillä riittävästi standardeja määritelty? Onko 2011 valkoinen kirja riittävä? Pitääkö standardeja kiristää? Te puhuitte laivauksesta ja siitä, että meillä on standardeja sen suhteen. Tämä on minusta hyvin yllättävää, sillä aina puhumme modaalisesta siirtymästä ja siitä, kuinka laivat ovat entistä puhtaampia. Sitten todeksi tämä sähkökysymys. Mistä sähkö tulee Alankomaista? Meillä on ydinvoimasta saatavaa sähköä, mutta mistä energia teidän ne tulee? Ja sitten äh, seuraava puhuja Rubrehte. Sama kysymys, mistä saamme sähkön? Kuinka olette sen huomioon? Sitten ähm, herra Munheim ja Roa Heikkilä. Ja. Sonja, niin minulla on kysymys Sonjalle. Erityisesti herra Muunhamille. Anteeksi, yritän puhua nyt kuitenkin hollantia. Niin, Hanne Monheim ja Sonja Heikkilä. Entä sitten yksityinen omistajuus? Kuinka paljon yksityisiä omistajia on vielä jäljellä? Minulla ei ole autoa, mutta minä asun kaupungissa ja monet eurooppalaiset asuvat ähm, maaseutualueella. On hienoa puhua siitä, että meillä on autojen yhteiskäyttöä, jos haluaa mennä ostoksille tai viedä lapset vaikka kouluun, mutta tietyillä alueilla on pakko omistaa auto. Vai onko tämä aivan vanhanaikainen käsitys asioista? Mikä teidän kantanne on tähän? Mikä on yksityisautoilun rooli? Kiitoksia, Claudia Tapardel. Paljon kiitoksia puheenjohtaja todellakin. Tämä osa valkoista kirjaa käsittelee kestävyyttä, liikennejärjestelmää ja hiilestä luopumista ottaa. Se on erittäin tärkeää. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän saastuta ja maksa periaatteeseen. Miten toteutamme tämän? Te edustatte erilaisia sidosryhmiä. Miten saamme aikaan tällaisen integroidun maksujärjestelmän, jotta saastuttajan maksamat rahat todellakin päätyvät ympäristön suojeluun? Toiseksi, miten varmistamme, pidin kovasti mm, herra Monheimin eh, eh, eh, esityksestä. Olen yhtä innostunut tästä, mutta miten saamme aikaan tällaisen integroidun liikennejärjestelmän? Miten meillä on tällainen mahdollisuus tarjota tätä kaupunkiasukkaille? Miten voimme tarjota tällaista yhdistelmä lippua. Minäkin kannatan tällaista yhdistelmälippua, jota voidaan käyttää erilaisissa ähm, liikennemuodoissa myöskin pysäköintiä varten. Miten voisimme saada aikaan tällaisen äh, Euroopan tasolla tai miten voisimme tukea paikallisviranomaisia ottaen huomioon subsidiariteettiperiaatteen, että ne tehokkaammin ottaisivat tällaisen käyttöön. Ja viimeinen kysymys Sonjalle, jota en tässä nyt hänen nimeään lausuisi väärin. En tiedä, ymmärsinkö oikein. Ymmärtää Sinkö, että tässä on kyse tällaista 300 euron lipusta, kuukausilipusta per henki tai per kotitalous, ja tällä tavoin ihminen pystyy käyttämään erilaisia liikennemuotoja. Ymmärsikö oikein? Voisitteko selittää minulle tämän vähän paremmin? Ja, kuitenkin on maita, joissa ostovoima ei ole niin suuri ja tulot eivät ole niin suuret. En tiedä, pyst pystytäänkö siellä sitten maksamaan tällaista 300 euron lippua kuukausittain? Kiitoksia. Tämä on hyvä ratkaisu, mutta miten voimme toteuttaa sen kaikissa jäsenvaltioissa, ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden kehitystason? Tämä on se kysymys, jonka halusin esittää. Kiitoksia oikein paljon. Vielen Dank. Jetzt Gesine Meissner. Kiitoksia Gesine Meissner. Kiitos. Tällä kerralla puhun eri tavalla. Minulla on kommentti, joka ei ole osettu kenellekään erityisesti. Yhdessä voin jatkaa sitä, mitä edellinen puhui, siis tämä integroitu lippujärjestelmä, miten vain oppia muita. Onko olemassa jokin tällainen vaihtofoorumi? Tämähän on kenties kysymys, joka koskee läheisyysperiaatetta, mutta esimerkiksi tiedän, että Hampurissa tämä toimii erinomaisesti, että antaa vain kaksi kohdetta, mistä lähteä haluaa, ja saa uskomattomat vaiht- matkayhteydet tiedokseen. Lontoossa tämä toimii hyvin, sielläkin kaikki toimii erittäin hyvin. Varmasti myös muissa kaupungeissa on samanlaisia järjestelmiä. On kolmessa jotakin erityisen hyviä esimerkkejä, joista voi oppia? Tämä olisi ensimmäinen kysymys. Ja sitten minua hiukan mietittää se, että sähköiset polkupyörät ovat aika vähälle. Nehän pitäisi myöskin vetää mukaan tähän, siis tähän kaupunkiliikkuvuuteen. Minua miellyttää yllätti se, että puhuttiin köysiradoista. Minä niitä kaipailinkin. Ruprecht äh, konsultin puheenvuorosta ajattelin, että olisivat kuulleet sinne, mutta sitten olivatkin esille herra Munheimin puheenvuorossa. Minusta ne ovat erittäin ympäristöystävällinen, uuden tyyppinen liikenneväline, ei varmaankaan ratkaisu kaikkeen, mutta varmastikin asia, josta olisi syytä puhua. Herra Monheim, samoin kuin herra Van de Kamp, minusta vaikutti, minulle tuli mieleen kysymys, jos kaikki on verkotettua, mitä voi sitten, ja voidaan saada tiedossa, saako pysäköidä vai ei, eikö tässä rajoiteta ihmisten liikkumisen vapautta? On, varmastikin kaupunki on turvallinen, ei ole kaosta, voidaan välttää ruuhkia, mutta onko tämä todellakin sitä, mitä me tarvitsemme, vai pitäisikö kenties jättää hiukan ihmisille omaa päätöksenvaltaa? Ja sitten Rova Heikkilä. Minusta tämä oli erittäin mielenkiintoista, mitä te kerroitte. Voisitteko kuvitella, että tällaisesta voitaisiin toteuttaa EU-tasolla onko muita maita, jotka ovat käyneet teidän kanssanne asiasta, jossa toimittaisiin samalla tavoin? Meija Kilynen. Kiitoksia Merja Kyllönen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille hyvistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Esittäisin kaksi kysymystä, mihin jokainen voi vastata ihan halujensa mukaan. Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia näette kansallisesti ja kansainvälisesti fiksusti toimivalla kehitettävällä eurooppalaisella liikennejärjestelmällä ja sen lisäksi mobility as a service liikennepalveluna konseptilla. Ja miten näette uudenlaisen toimintamallin toteutuksen aikajänteen? Toimitaanko heti vai kymmenen vuoden päästä? Danke sehr, jetzt Davos Kiitoksia, Davos uh, Thank you much. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Nämä puheenvuorot olivat oikein hyviä alustuksia ja esittelivät liikennealan edistyneitä ulottuvuuksia, erityisesti tämä viimeinen, mutta Kaikissa arvioinneissamme ja myöskin komission ja liikennealan asiantuntijoiden arvioinneissa on käynyt ilmi, että liikenne on sektori, jolla emme ole onnistuneet hiilidioksidipäästöjä vähentämään. Emme nyt, emmekä lähitulevaisuudessa 2030 vuoteen mennessä. Kysymykseni on se, kuinka Euroopan unioni voisi auttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen vähessä taistelussa, ja pitäisikö se olla COP21 ilmastokokouksen esityslistalla korkealla tärkeällä sijalla. Sitten toinen kysymys nyt aikaisempia sanoja niin halua toistaa, mutta liikennepolitiikka pitää suunnitella nuoria varten, eikä vanhanaikaisia ihmisiä varten. Me huomaamme, että hyvät suositukset siitä, kuinka tämä politiikka voisi toimia, liittyy, liittyvät siihen, kuinka politiikka vastaa nuorten odotuksia ja tarpeita. Ähm, Mitä mieltä olette siitä, että neuvostossa ja komissiossa äh, on yksi arviointi tämän alkoisen kirjan suhteen? Kiitoksia. Antworten. Kiitoksia tässä kysymykset ja sitten vastaukset taas samassa järjestyksessä, jos Dings aloittaa. Um, thank you. Kiitoksia. En ole ihan varma, mitkä näistä kysymyksistä paitsi herra Van de Kampin kysymys oli tarkoitettu minulle, jota minä nyt valitsen niistä muutaman ilmasto ja liikenne. Kyllä on tärkeää katsoa COP21, erityisesti ilmailu ja laivaliikenne, jotka ovat suurimmat porsonreijat nykeisessä kieton pöytäkirjassa. nämä päästöt tällä hetkellä katoavat jonkinlaiseen mustaan aukkoon, eikä kukaan ole vastuussa näistä ja tämän, Pariisin pitäisi todellakin muuttaa tämä asia. Sitten standardeista. Onko meillä riittävästi standardeja? Jos katsotte eh, ilman saastumista autojen ja rekkojen aiheuttamia ilmansaasteita. Jos katsotaan että virallisia standardeja ja kaikissa liitteissä, joista olette kaikki neuvotelleet, näette hyvin alhaisia lukuja ja voitte ehkä ajatella, että tämä on oikein hyvä. Mutta nyt me keskustelemme euro 6 c ja d -stä. Miksi näin on? Koska nämä luvut eivät toteutu tiellä, joten nykyisiin standardeihin tarvitaan aina enemmän paikkoja, jotta ne todella toteutuvat tapahtuisivat tiellä. Ja tämä on ilman saasteiden eh, liittyvä kysymys. Sitten energia ja hiili hiilidioksidipäästöt. Yksikään standardi ei ole yhtään eh, riittävän tehokas. Me voimme tehdä vielä hyvin paljon eh, enemmän, kun on kyse autoista, pakettiautoista, rekoista, lentokoneista, laivoista. Me teemme juuri tutkimusta laivaliikenteen suhteen ja huomaamme, että pari vuosikymmentä sitten laivat olivat itse asiassa yhtä tehokkaita kuin nyt, koska niiden eh, oli suunniteltu eri tavoin, jota pystymme todella parantamaan kaikissa liikennemuodoissa. Sitten sähkö, mistä se tulee, se on hyvä kysymys. Tietenkin on monia tapoja tuottaa sähköä hyvinkin likaisella tavalla mutta on yksi suuri ero, jos katsotte trendejä. Jos näette sähköalan trendejä, jos näette öljyalan trendejä, öljystä tulee aina likaisempaa. Me olemme siirtymässä arktisten alueiden öljyihin, syvämeren öljyihin, epätyypisiin öljylähteisiin, hyvin riskialtteita, likaisia öljylähteitä. Äh, kun taas sähkössä 70 prosenttia uudesta energiasta tulee uusiutuvasta energiamuodoista. Tämä on äh, muutos, joka tarvitsee 20-30 vuotta ja meidän on katsottava sitä, mitä me odotamme äh, tapahtuvan ja me odotamme, että sähkön tuotannosta tulee paljon puhtaampaa. Siellä syntyy vihreää innovaatiota, mutta ei öljyalalla mm, valitettavasti. Sitten liput. Siellä on hyviä esimerkkejä. Monet kaupungit ovat tehneet asiat oikein, jotkut maat ovat tehneet asiat oikein. Mikään maa ei ole tehnyt sitä oikein ilman sääntelyä. Tämä on vain huomio. Ja kyllä, sähköpyörät äh, ovat suuri mahdollisuus. Ne täyttävät sen aukan äh, siinä, mitä nykyiset pyörät pystyvät ja ihmiset niillä pyörillä pystyvät äh, sitten verrattuna autoihin Tämä on erittäin mielenkiintoinen ala. Se, mitä Eurooppa voisi tehdä, on luoda parempi tyyppihyväksyntä puitteisto. Siellä riittävän hyvä tällä hetkellä. Paljon valituksia kuulee. Muitakin asioita on. Kukaan ei puhu prioriteeteista, kun puhutaan taloudellista kannustimista, tuista, siitä, mihin rahat menevät. Tämä on tärkeä uusi ala, joka pitää huomioida. Kiitoksia. Kiitos. Ja tein tässä virheen, koska unohdin Georges Pahin. Jos hän haluaa esittää kysymyksen näille muille kolmelle, niin sitten hän saa puheenvuoron. Näin, näin pieni, että minua on varmaan vaikea nähdä. Kysymykseni koskee itse asiassa koko paneelia. Koko paneeli nimittäin herätti minussa hyvin mielenkiintoisen ja hyvän vaikutelman. Täällä esitettiin paljon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, ja ne merkitsevät sitä, että täytyy olla myöskin ajattelutavan muutos, mentaliteetin muutos ja se, että siirryttäisiin pois klassisesta liikenteestä vaihtoehtoisiin liikennejärjestelmiin. Minä haluaisin kysyä paneelin mielipidettä, riittääkö se, että parannetaan tarjontaa, vaan pitääkö meidän puuttua asiaan poliittisesti? Pitääkö meidän tehdä poliittisia päätöksiä? Ja jos, niin perinteinen, klassinen menetelmähän on se, että otetaan käyttöön maksurasitteita tai valtiollista tukea, valtiollisia houkuttimia – nyt nämä valtiolliset tuet viime aikoinahan ne ovat kohdanneet rajansa, kun budjetit ovat aika tiukkoja. Riittääkö siis oikeastaan pelkästään vain se, että kaikissa liikennejärjestelmissä annetaan parempia tarjouksia? Siegfried Ruprecht. Paljon kiitoksia sitten Siegfried Ruprecht. I'm getting a bit confused with the languages menee vähän pyörälle päästäni näiden kielten kanssa, mutta vastaan englanniksi. Tämä liittyy nyt tähän hämmennykseen, mutta minä pitäydyn Englannissa. Mistä sähkö saadaan? Puhuisin hiukan enemmän siitä, mihin Justin jo viittasi. Kaikkein tärkein energianlähde on sellainen, mistä ei ole vielä puhuttu. Se on energiaa, jota emme käytä. Säästöpotentiaali on valtava, ehkäpä 30 prosenttia, ehkäpä enemmänkin joillakin alueella. Toinen ulottuvuus, josta ei ole puhuttu, on se, että luoisimme synergioita, että voisimme säästää energiaa ja asteittain vähentää energian kuluja. Esimerkiksi kaupunkiliikenteessä metrojärjestelmä ja raitiovaunujärjestelmä ja johdinautot joissakin kaupungeissa muodostuvat täydellisen sähköisen verkoston ja samaan aikaan pyrimme keksimään pyörän uudelleen ja puhumme sähköisestä liikenteestä autopuolella. Meidän tulisi tässä todellakin tämä tietämys saattaa uudelle alalle ja myöskin yhdistää nämä kaksi aluetta. Meillä on jo sähköisiä kaupunkiverkostoja ja sitten uusia älykkäitä sähköisiä autoja kaupungeissa. Nämä tulee ottaa yhteen. Luonnollisesti meillä on myös sähköpyöriä. Minun näkökulmani asiaan on se, että sähköpolkupyörä kaupungissa on täydentävä intermodaalinen väline. Meillä on perinteisiä polkupyöriä, sähköpolkupyöriä, yhteiskäyttöisiä pyöriä. Niiden pitäisi olla hyvin saatavilla – Bremenin kaltaisissa kaupungeissa esimerkiksi on korostettu hyvin paljon tätä ja tämän pitäisi olla todellisuutta kaikissa kaupungeissa. Sitten puhumme yhteismodaalisuudesta. Todellisuudessa emme puhu siitä, että kaupunkiliikenteessä olisi kovinkaan rauhanomaista rinnakkaiseloa. Siellä on kilpailua elintilasta ja tämä kilpailu on jotakin, mitä pitää käsitellä. Meidän täytyy puhua uudesta kulujen jakomekanismista ja uudesta tilanjakojärjestelmästä. Miksi tehoton liikennemuoto saa viedä tilaa sellainen, jonka paikat ovat enimmäkseen tyhjillään. Miksi se voi viedä kaksi kolmasosaa tilasta, joka kaupungilla on tarjottavana? Se on kysymys, johon pitäisi vastata. Sitten kysymys rahasta. Miksi emme voisi pitkällä aikavälillä ottaa kaupungin liikennettä mukaan? jonkinlaiseen muokattuun päästökauppajärjestelmään meillä voisi olla saastuttaja maksaa järjestelmän lisäksi jonkinlainen uusi järjestelmä ja meillä voisi olla yksityisiä investointeja, jotka tulevat tähän mukaan. Minun ensimmäinen toiveeni olisi se, että me unohda kaupunkiliikennettä. Se on todellakin se ala, jolla ongelmia syntyy ja jolta ratkaisujen pitää tulla tällä alalla ehkäpä teille yllättävästi. Meidän pitää pohtia sitä, kuinka voisimme muutoksen kulttuuria lisätä, kuinka saisimme kaupungit oppimaan ja keskustelemaan keskenään. Tämä verkostoituminen maksaa hyvin vähän ja sen potentiaali on valtava, jos se toteutetaan systemaattisesti. Kiitos. This Heina Monheim. Kiitoksia sitten Monheim. Aloitan herra Vandekampista. Kampista. Miten paljon autoja Eurooppa tarvitsee? Vastaus on selvä. 10 prosenttia nyky autolaivastosta riittää siihen, että Eurooppa pysyy liikkuvana. 10 prosenttia. Toinen vastaus, miltä näyttää tilanne maaseudun kannalta? Maaseutu oli 50-luvulla koko Euroopassa kulissi äh, liftaamiselle, koska maaseutu vasta myöhemmin motorisoituu. Maaseudun motorisoituminen tuli kymmenen vuotta myöhemmin kuin kaupunkien motorisoituminen. Mitä me nyt sitten tarvitsemme on älykäs liftaaminen, älykäs mukaan ottaminen. Ja tähän on paljon mahdollisuuksia maaseudulla. Liikkuvuus Sveitsissä, siellä on kansallinen autojen yhteiskäyttömahdollisuus, joka on nähtävissä kaikissa kylissä. Ei kylän tarvitse olla mikään automaa. Siellä voidaan tarjota samanlaista liikennöintiä kuin kaupungeissa. Sitten integroidut lip, hinnat, lipujen hinnat. Sveitsi on hyvä esimerkki. Yleislipussa on rautatiet, raitiovaunut, bussit, köysiradat, laivat, polkuperien yhteiskäyttö, auton yhteiskäyttö. Mutta mm, ei yksittäisen lipuilla. Kysymys on vuosilipusta, lipusta, joka on saavuttanut valtaisen hyvän vastaanoton. Ja jos me menen vaikka Itävaltaan, niin Viinissä vuodessa 365 euroa, siis yksi euro päivää kohti riittää siihen, että Viinissä ollaan liikkuvia. Me tarvitsemme radikaalin muutoksen koko lippujärjestelmässä ja Saksan lukukausiliput ovat erittäin hyvä esimerkki, koska ne alusta lähtien ovat myöskin sisältäneet polkupyörien yhteiskäyttöjärjestelmiä. Siis ne ovat tällaisia intermodaalisia lippujärjestelmiä. Kysymys on pelkästään julkisesta liikenteestä, vaan kaikista liikenteen muodoista. Totta kai tähän kuuluu myöskin sähköinen polkupyörä, innovatiiviset polkupyörien vuokrausjärjestelmät, ne, niiden osuus on, niissä 10 prosenttisesti on otettu mukaan. Sähköiset polkupyörät on hyvin paljon kaikenlaista. No sitten mitä Euroopan pitäisi tehdä? Minä olen ollut 45 li- vuotta liike- liikkeellä tässä kysymyksessä. Minä olen ollut mukana monissa eurooppalaisissa hankkeissa, mutta se on niin rasittavaa, kun AS kolme vuotta katsotaan, mitä ovat parhaat käytänteet, ja kerätään 30 tonnia esimerkkejä ja kirjoitetaan raportti, eikä kansallinen politiikka reagoi asiaan missään. Innovaatioiden kukkaketo on alhaalla ja ylempänä kaikki pysyy ennallaan. Saksassa ei tähän mennessä ole saatu autojen yhteiskäyttöä varten mm, sitä, että olisi voitu määrittää yhtenäinen pysäköintipaikka niitä varten tai Nämä lainsäädäntöjärjestelmät ovat hyvin hitaita. Euroopan pitää saada ne liikkeelle. Euroopan pitää saada niitä potkittua liikkeelle, jotta innovaatiot, jotka lähtevät liikkeelle alhaalta, jossakin vaiheessa sitten vaikuttavat politiikkaan. Ja niistä, niistä tulee osa politiikkaa. Ja sitten Euroopassa on direktiivi, joka koskee esimerkiksi äh, köysilatoja. Ja kaikkien Euroopan, kaikissa Euroopan maissa tämä jouduttiin soveltamaan, se on turvallisuusdirektiivi, siitä huolitaan siitä, että nämä vaunut putoile mistään, mutta se, että köysirata olisi urbaani liikenneväline, sitä ei ollenkaan otettu huomioon tässä, sitä on ajateltu tässä. Kysymys on siitä, että on erityistä kiskoliikennettä, joka vetää mukaan. Me tarvitsemme siis eurooppalaisia mallihankkeita, ja tarvitsemme uuden köysiratadirektiivin, joka tekee selväksi sen, että köysirata on täysin normaalia. Niitä voi olla missä tahansa, ei pelkästään siellä, missä on vuoria, missä on lunta. Niitä voi olla Hampurissa, Tallinnassa, ja ne ovat loogisesti katsottuna täysin normaali urbaani ö, liikenneväline. Sitten vapaus. Siihen annan yksinkertaisen vastauksen. In, älykkäät kadut vapauttavat teidät. Te voitte viimeinkin tehdä jotakin muuta. Ei tarvitse enää ohjata. Te voitte vaikkapa suudella naapurianne tai tehdä jotakin muuta. Te saatte vapauden takaisin. Liikenne nykypäivän muodossa vie vapauden. Me tarvitsemme viimeinkin vapautta liikkuvuuteen. Tässä selkeä vastaus. Ja järjestelmät, ne hyväksytään heti. Jos teillä on uudessa autossanne tällainen pysäköintiassistentti, niin sehän on pelkkää tieto, tietokonetta, että että, että silloin te teiltä viedä vapaus. Ei, se on uutta vapautta. Teillä on varaa olla tarkkailematta sitä, mitä tapahtuu, eikä tapahdu yhtään mitään. No sitten tämä yritysmalli, bisnismalli. Tietyssä mielessä sillä on isoveli Suuri tietoteollisuus on havainnut, että tässä on olemassa yritysmalli. Apple on ollut tässä suuri uraa uurtava toimija, kaikki nämä appit, joita on, mutta julkiset järjestelmät, niin kauan kuin niitä ei käytä, niin kauan kuin ne ovat tavallaan jäykistyneitä kauhusta, eivätkä toimi, eivätkä määritä puitteita, eivätkä maasta maahan toim- saa määriteltyä interoperat, yhteen, toiminnallisesti yhteensopivia eh, käyttäjäpintoja, silloin mikään ei sovi yhteen, mitä ne tapahdu. Kysymys, mitä tämä sitten vaikuttaa liikennepolitiikkaan, on seuraava kysymys. Minä taistelen kommuni, kommu, kunnallisen äh, lähetysperiaatteen puolesta, koska parhaimmat ajatukset kehitellään ruohonjuuritasolla. Se on innovaatioiden kukkaketo. Alankomaat on täynnä innovaatioita, Tanska on täynnä innovaatioita, Italia on täynnä innovaatioita, tällaisia alueellisia, inno, paikallisia innovaatioita, mutta niin kauan kun ovat yksittäisilmiöitä, että yhdessä kaupungissa tapahtuu jotakin, on Delftin malli 40 vuotta sitten, Kööpenhaminan malli, niin kauan kuin siitä ei tule kansallista politiikkaa ja niin kauan kuin Eurooppa ei sano, että tämä on tärkeä asia, että on tärkeää että tästä saataisiin eurooppalaista politiikkaa siksi, että tämä olisi tulevaisuuden kysymys, joka on Euroopan tason kysymys. Silloin kansanhallitukset kestävät lähysperiaatteen väärin, ne jättävät kunnat yksin. Kunnat ovat taloudellisesti kuivis, kuiviin valu, valuneita ja nyt tarvitaan todellakin tiekäyttömaksuja, joilla voidaan kerätä rahaa, koska ruuhkat ovat ennen kaikkea kunnallinen ongelma. Jos tässä ei tapahdu jotakin niin epäsentävää, sitten nämä nuoret ja vanhat. Kaikki kokemukset yhteiskunnasta sanovat, että nuoret ovat joustavia, innovatiivisia ja muuttavat käyttäytymistä, mutta eivät, eivät politiikkaa tee nuoret, vaan vanhat. Ja niin kuin vanhat eivät ole joustavia, ei ole mitään hyötyä siitä, että nuoret ovat innovatiivisia, koska silloin lainsäädäntö, lainsäädäntötaso, rahoitusjärjestelmä jättää kaiken ennalleen silloin on valtaisaa, meillä on valtaisaa liikkumattomuutta, jäykkyyttä poliittisessa järjestelmässämme. Mitä tulee sitten tähän mentaliteettiin? Tässä olen optimisti. Jos katsotte televiestintää, Eurooppa, Afrikka, Aasia, kaikki olivat heti valmiita innovaatioihin, kun langat vedettiin pois puhelimista. Aiemmin Puhelin oli johtoja, lankoja, hakemusten tekemistä, kolme kuukauden odottamiskautta, kunnes saatiin puhelinliittymä. Nyt menee kauppaan, ostaa laitteja ja siinä se on. Tämän ovat tehneet miljardit ihmiset. Ihmiset ovat valmiita välittömästi reagoimaan. Psykologinen malli on se, että tarvitaan markkinointia, tarvitaan hyvä ajatus, täytyy investoida rahaa sekä markkinointiin että muuhun. Ja tässäkään me emme toimi kovinkaan hyvin, sillä missä nyt joku markkinoisi jalankulkua tai missä mm, olisi polkupyöräkampanjoita, niitä on vain poikkeustapauksissa. Ja tästä syystä uskon, että Euroopan tasolla me tarvitsemme impulseja, jotka ovat enemmän kuin pelkästään parhaiden käytänteiden kokoamista. Se on kaunista, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme eurooppalaista liikkuvuuspolitiikkaa. Jetzt kommt Son- Paljon kiitoksia ja sitten Sonja Heikkilä. Kiitoksia, olen samaa mieltä herra Monheimin kanssa, eh, että eh, vapautta eh, liikenne voisi tuoda, jos se järjestetään paremmin. Liikkuvuus, sen tarkoituksena on saada enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ihmisillä liikenteessä. Valitettavasti minulla on ollut mahdollista syvästi selittää tätä liikkuvuuspalveluna menetelmä. Se on vaihtoehto nykyisille liikennepalveluille. Se vastaa tarpeeseen, joka on olemassa ihmisillä jotka ehkä tällä hetkellä omistavat auton tai pohtivat auton hankintaa, koska he elävät paikassa, jossa julkisliikenteen yhteydet ovat huonot tai heillä on sellaisia tarpeita, jotka on toteutettava. Ja tämä palvelu, liikkuvuuspalvelu täyttäisi tämän aukon. Olet oikeassa autoja käytetään, kun ne ovat käytännöllisin liikennemuoto. Tietenkin ihmisten pitäisi silloin ajaa autolla. Meidän täytyisi aina käytännöllisin väline valita. Kyllä näytin teillä kuvan, jossa sanottiin, että tämä kuukausimaksu olisi 300 euroa. Tämä on kuitenkin vain esimerkki. Sen sijaan, että ostettaisiin näitä palveluja tietyllä rahasummalla ihmiset itse asiassa ostaisivat tietyn palvelutason. Tämä tarkoittaisi, että maksaisivat tietyn summan ja sillä summalla he saisivat tietyn palvelutason ja he voisivat todellakin luottaa tuohon palvelutasoon. Tämä on erittäin tärkeää, kun me yritämme kilpailla julkisen liikenteen julkisessa liikenteessä ja muilla liikennemuodoilla yksityisautoilun välillä, koska yksityisauton palvelun taso on aina korkea, se seisoo siellä autotallissa, mutta eh, julkisessa liikenteessä pitäisi olla riittävä palvelun taso, jotta se voisi kilpailla eh, yksityisautoilun kanssa. Sitten liiketoimintapotentiaali. Tämä 300 euroa on vain esimerkki, mutta se tuli siitä, että tällä hetkellä ihmiset eh, käyttävät noin 300 euroa kuukaudessa jokainen meistä liik- kenteeseen. Joten tällainen määrä rahaa tällä hetkellä suurimmaksi osaksi menee autonomistamiseen, mutta jos nämä rahat käytettäisiin toisiin liikennepalveluihin, niin monet palvelut saisivat tästä liiketoimintapotentiaalia. Ja sitten nämä integroidut maksujärjestelmät, tietenkin tämä palvelu tarkoittaisi, että näiden palvelujen maksujärjestelmät pitäisi avata ja ne käyttäisivät tällaisia integroituja maksujärjestelmiä. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä toinen paneeli. Kiitän sydämellisesti puhujia ja myös niitä, jotka ovat esittäneet kysymyksiä. Nyt siirrymme kolmanteen paneeliin. Kiitoksia vielä kerran. So, dürfte ich dann bitten, dass Sie sich wieder Saisin pyytää teitä istuutumaan. Ja nyt meillä on sitten tämä kolmas paneeli. Liikenne kansalaisille edistetään turvallisuutta, työllisyyttä ja liikennepalvelujen laatua. Ja en, Ensimmäinen on Grazia Just, joka on eh, Euroopan liikenneturvallisuusneuvostosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta puhua tilaisuudessa. Eh, johtajamme piti tulla tänne puhumaan, mutta hän nyrjäytti nilkkansa pahasti tänä aamuna. Hän on hyvin pahoillaan, että häneltä menee tämän päivän keskustelu ohi, mutta hän halusi saada ensikäden tietoa nyt EU, Belgian ensiavusta, kun me siihen keskitymme. Tämä nyt onnistui. Eli liittyen liikenneturvallisuuteen vuonna 2013 kaupallisilla lennoilla Euroopan unionin alueella 11 henkilöä kuoli. Ja kun kone katoaa, se on uutisten kärjessä päiväkausia rautieliikenteessä kuoli enemmän ihmisiä. Tässä videon Santiagosta. Siellä juna suistuu raiteeltaan vuonna 2013. 32 henkilöä kuoli ja miljoona katsontakertaa tällä videolla on YouTube-palvelussa. Meillä on 26 000 kuolemantapausta kolareissa – Tämä tarkoittaa sitä, että noin 500 onnettomuutta tapahtuu viikoittain Euroopan teillä. Tämä on päivittäinen tapahtuma ja paikallisessa lehdessä saa vain muutaman rivin uutisoinnin. Ihmishenkien pelastaminen tuottaa suurta taloudellista hyötyä, jos kerrotaan ehkä noin tuhannella kuolemantapauksella, jotka on vuonna 2010 jälkeen pysytty ehkäisemään. Tämä tuottaa 18 miljardia säästöjä vuosien 2011-2013 välisenä aikana. Meillä on Euroopan unionin tarkoitus tavoitteena vuosien 2010-2020 välillä laskea kuolematapauksia 50 prosenttia Tarvitsemme vuosittain 17 prosentin laskun onnettomuuksissa. Valitettavasti olemme tässä jäljessä meidän tulee tehdä enemmän. Me vetoamme Euroopan parlamentin tukeen, jotta suosituksemme ottaisin mukaan teidän mietintöönne, herra Van de Kamp, ja pyydämme Euroopan komissiota äh, vakavien loukkaantumisten suhteen ähm, tekemään sitovia tavoitteita ja pyydämme, että Euroopan unioni ähm, toimeenpanoo turvallisuus ja tieturvallisuus direktiivin kaikilla maanteillä. Nyt se koskee vain TEN-T-alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee keskittyä niille alueille, joissa suurin määrä kuolin tapauksessa tapahtuu. Tämän päivän Asetuksen uudelleenarviointi on ainutlaatuinen mahdollisuus, joka ei toistu kymmenen vuoden sisällä. Me voisimme keskittyä ajoneuvojen teknisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi turvapilareihin, turvakaiteisiin ja turvavöiden käyttö ilmoituksiin. Tämä vähentäisi kuolemantapauksia erityisesti kaupunkialueella ja myöskin auttaisi vähentämään hiilidioksidipäästöjä. 97 prosenttia kaikista maantiekuolemista tapahtuu teillä, mutta meillä ei ole maantieturvallisuusvirastoa. Yllättävää kyllä vetoamme sen puolesta, että Euroopan unionin mm, rautatieturvallisuusviraston toimialalla laajentaisi myöskin maantie liikenteeseen. Kiitoksia. Chairman of the European... Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja Christopher Irvin on Euroopan matkustajafederaation varapuheenjohtaja. Uh, federaation vapaaehtoinen federaatio, jossa on noin 30 järjestöä 20 eurooppalaisessa valtiossa. Ja meitä yhdistää eräs asia, joka yhdistää meidät kaikkien näkemyksiin täällä. Kun me katsomme kaikkia ehdotuksia, me sanomme, mitä hyötyä siitä on käyttäjälle. Tämän täytyy olla lähtökohtana ja se täytyy olla loppupisteenä, kun tehdään arvioita. Ja kun sanon tämän, niin sanon tämän toivottavasti tämän, tämän, tälle valiokunnalle, toivottavasti hyväksytte tämän hengen, koska teidän työnne lopullinen tavoite on katsoa, miten kuluttajat, käyttäjät, kansalaiset hyötyvät jostain liikennealoitteesta. Todellisia edistystä on tapahtunut Viimeisen 15 vuoden aikana eurooppalaisista liikennealoitteista on nähnyt todellisia ilmailun alalla valtaisasti enemmän vaihtoehtoja, alhaisempia hintoja, enemmän joustavuutta. Ja olemme nähneet paljon mielenkiintoisia kehityssuuntauksia, erityisesti matkustajoikeuksien saralla. Matkustajoikeudet ovat tärkeitä, koska ne ovat käsin kosketeltava mm, todistusaineistoa siitä, että Euroopan unionin instituutiot huomioivat sen, että matkustajat ovat se heikompi osapuoli matkustussopimuksissa. On epätasapaino siinä, mitä teollisuus tarjoaa ja siinä, mitä me, mistä me kuluttajat voimme hyötyä. Mutta siitä huolimatta, että meillä on tämä valtaisa haaste vuoden 2011 valkoista kirjasta, täällä on puhuttu jo kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, energiariippuvuuden vähentämisestä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Se on valtaisa haaste ja tärkein osa tätä haastetta on saavuttaa nämä suuret tavoitteet, tavoitteet, jotka liittyvät kaupunkitilanteisiin, eri liikennevälineiden väliseen tasapainoon, siihen, että matkustajat siirtyvät eri liikennemuodosta toiseen. Haluaisin tämmöisellä yksinkertaisella kaaviolla osoittaa tämä keltainen viiva osoittaa tämänhetkistä rautatien liikenteen osuutta. Ja sitten mm, tuo punainen viiva, joka osoittaa tämänhetkistä tieliikenteen osuutta ja näin sen tulisi kehittyä. Tämä on hyvin dramaattinen asia, koska se tarkoittaa rautatieliikenteen osuuden dramaattista kasvattamista. Miten se sitten saavutetaan? No ennen se olisi tehty stalinistisella tavalla, olisi sanottu, että ohjaus talous sen näin toteuttaa. Toinen tapa on tämä pakko ostotapa. Kuluttajien on pakko toimia toisin, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Heidän on pakko käyttää junaa, vaikka ne olisivatkin huonoja, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Tai sitten me voimme yrittää tehdä julkisesta liikenteestä kestävän liikennemuodon, jonka ihmiset valitsevat. Ja on vielä tärkeämpää, kuin vuonna 2011 käsitellä tätä asiaa, haluaisin nostaa esiin muutaman trendin. Yksi on se, että on yhä enemmän ymmärretty, että tieliikenne turvallisuuden lisäksi tieliikenteellä on valtaisa vaikutus ihmisten terveyteen. Ympäristövirasto julkaisi tiedon, jonka mukaan 400 000 kuolemantapausta syntyy vuosittain liikenteen terveysvaikutuksista. Tämä on valtaisa tekijä, kun otettava huomioon. OECDllä on samankaltaista tietoa. Sitten äh, kustannukset, jotka syntyvät ruuhkista. Valkoisessa kirjassa ei ole äh, arvioitu ruuhkien taloudellisia kustannuksia ja sen pitkän tähtäimen vaikutusta, ja siksi on tarkasteltava valkoista kirjaa uudestaan. Miten saadaan aikaan tällainen kulttuurinen muutos? Miten laukaistaan kuuraketti ikään kuin? Miten saadaan ihmiset tekemään asiat täysin toisella tavalla? Meillä täytyy olla tällainen myönteinen kehä, parantaa laatua, tyydyttää kuluttajien tarpeet, saada aikaan siirtyminen toisiin liikuntamuotoihin. Tarvitaan rahoitusta, joka parantaa laatua, joka on tämä hyvä kierre, sen täytyy olla tässä keskiössä. Olen luonut asiakirjan, joka on teille eh, jaettu ja se menee yksityis, enemmän yksityiskohtiin. Pyydän anteeksi siitä, että tällä kalvolla on nyt teksti hyvin pienenä, mutta tässä tarkoituksena on siis keskittyä niihin asioihin, jotka hyödyttävät eniten käyttäjiä. Luotettavuus, eh, pääsy näihin liikennemuotoihin, niiden hinta. Näitä varten tarvitaan todellista kulttuurin muutosta. Meidän täytyy ajatella uudella tavoin julkisesta liikenteestä. Meidän täytyy ajatella toisin kestävyydestä eh, niin, että se on meidän eh, liikennepolitiikkamme A ja O. Kiitoksia. Kiitoksia nyt Thomas Avanzaata joka on UITPn Eurooppa-asioiden johtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitos kutsusta puhua täällä tänään ja siitä, että voin kertoa teille suosituksista, jotka koskevat valkoisen kirjan puolivälin tarkastusta. UITP on maailmanlaajuinen julkisen liikenteen sidosryhmien järjestömerustamme yli 400 toimijaa ja viranomaista aloitan hahmottelemalla julkisen liikenteen panoksesta valkoisen kirjan tavoitteiden saavuttamisessa Euroopassa julkinen liikenne kuljettaa 60 miljardia matkustajaa vuodessa rautateiden ohella. Se on ympäristöystävällisin liikennemuoto ja se auttaa kasvihuonekaasupääsyjen vähentämisessä. Sen lisäksi vektorim, sektorimme toimii aktiivisesti hiilivapaa hiilestä vapautumiseen lisäämällä sähköistä liikkuvuutta ja tarjoamalla sitä jo tänään ja käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita. Sähköisen vapautumisen ohessa EU haluaa parantaa tieturvallisuutta, kuten on nähtävissä tästä pikkukuviosta. Raitiovaunut ja linja ovat turvallisin liikennevaihtoehto, mutta julkinen liikenne myös osaltaan edistää ilmanlaatua kaupungeissa ja myöskin antaa mahdollisuuksia liikuntaan ja edistää terveyttä. Se myöskin auttaa ruuhkien välttämisessä ja niihin liittyvistä kustannuksissa. Hyvin tärkeää on se, että julkinen liikenne myöskin edistää talouskasvua kaupungeissa. Se parantaa yhteyksiä työntekijöiden ja työnantajien välille ja vähentää matkakustannuksia monille eurooppalaisille yrityksille liikenneyhteyksien laatu on yksi tärkeimpiä tekijöitä, kun pohditaan toimintapaikkaa yritykselle. Julkisen liikenteen saatavuus tekee kaupunkialueista houkuttelevampia ja lisää kiinteistöjen arvoa. Selvitykset Yhdysvalloissa ovat osoittaneet, että kiinteistöjen hinnat lähellä julkisen liikenteen linjoja ovat kestävämpiä myöskin kriisien aikana. Ja totta kai eh, hyvä julkinen liikenne houkuttelee myös matkailijoita kaupunkiin. Julkisen liikenteen yhtiöt ovat suurimpia työnantajia kaupungeissa. Usein ne, niiden palveluksessa on henkilöitä, joilla on hyvin erilaisia taitoja, eikä näitä työpaikkoja voida ulkoistaa ulkomaille. Meidän jäsenemme myöskin jatkuvasti parantavat laatua ja palvelujen saatavuutta. Tällä kentällä tehdyt ponnistelut ovat kaikkien matkustajien hyödy, hyödyn kannalta tärkeitä, myös sellaisten, joilla on rajoitettu liikkuvuus. Me olemme myöskin parantaneet ovelta ovelle liikkuvuutta ja älykkäitä matkalippuja. Me, meillä on tällainen Smart Ticketing Alliance. Me olemme luoneet ö, yhteensopivan järjestelmän, joka yhdistää eri järjestelmiä, joita tänään on olemassa, joka lähtee liikkeelle ruohonjuuritasolta alhaalta päin. Yhteistyö liikkuvuuden tarjoajien kanssa on toivottavaa ja julkisen liikenteen tulisi olla koordinoiva tekijä silloin, kun on kysymys integroidusta järjestelmästä. Syystä, jotka on tähän mennessä jo mainittu, on selvää, että kestävä, turvallinen ja ihmisten kannalta ystävällinen kaupunkialueiden liikkuvuus on sellaista, että sen täytyy perustua julkiseen liikenteeseen. Meidän mielestämme valkoinen kirja vuotta 2011 on tässä mielessä oikeaan suuntaan vievä. Älykkäät kaupungit ovat hyväksyneet vältä muuta paranna strategian ja valkoisen kirjan tulisi jatkaa tämän kehityksen tukemista. Olemme nähneet niin, että tämä ei ole tavoite itsessään, tämä model shift, mutta on ehdottoman välttämätöntä, että se saavutetaan, jotta saadaan aikaan kestävää ja tehokasta kaupunkiliikkuvuutta. Jos me katsomme tosiasioita, tämä näkyy nyt kalvolta, tätä model shift, tätä muutosta ei vielä ole saavutettu, tarvitaan lisää ponnisteluja. Tässä kuviossa voidaan nähdä, että matkat liikenteessä EU ovat lisääntymässä, mutta tämä on seurasta itse asiassa vain väestön kasvusta julkisen liikenteen osuus päivittäisissä matkoissa kaupungeissa on suhteellisen alhainen, katsokaapa tuota sinistä osaa. Jos jatkamme nykymalliin, se ei tule kovinkaan paljon edes lisääntymään. Kuitenkin matkojen määrä kokonaisuudessaan tulee lisääntymään mukaan luettuna yksityinen moottoriliikenne, jos toisaalta, tämä on nyt viimeinen palsta, jos me pystymme eh, kaksinkertaistamaan julkisen liikenteen muoto, liikennemuoto-osuuden, silloin saadaan aikaan kestävämpiä liikenteen muotoja. Tämä vähentäisi huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä kaupunginkenteessä. Me pidämme tärkeänä kunnianhimoisia tavoitteita, jotka ovat valkoisessa kerässä, koska ne rohkaisevat kaupunkeja hyväksymään oikean politiikan paikallisesti. EUn tulisi tarvittaessa vahvistaa toimenpiteitä, jotka korostavat näitä valkoisen kirjan tavoitteita. Tehokas liikennepolitiikka riippuu monista päätöksistä, kaupunkisuunnittelusta, pysäköintiratkaisusta ja politiikasta, infrastruktuuriinvestoinneista ja niin edelleen. Me suosittelimme, että Euroopan unionissa kaupungeille annettaisiin tukea, jotta hyväksyttäisiin johdonmukaista politiikkaa paikan, paikallisesti. Kolmas suosituksemme on, että luotaisiin rahoitusnäkymät kaupunkien julkisen liikenteen infrastruktuurille. Nämä ovat strategisia investointeja, ne tulisi sisällyttää verkkojen Eurooppa-fasiliteettiin ja myöskin strategisten investointien Eurooppaan se rahastoon pitkän tähtäyksen rahoituksen turvallisuus on perusta menestyksekälle kehitykselle julkisessa liikenteessä kaupungeissa. Se on ehdotus sille, että tapahtuu muutos, että parannetaan matkustajapalveluja, että päästään kohti vähähiilistä teknologiaa. EU tulisi rohkaista jäsenvaltioita varmistamaan tätä rahoitusta kansallisella Samanaikaisesti tarvitaan myös lisää tutkimusta ja innovaatioita. Tällaiset parannukset tekevät paremmaksi mahdollisuuden saada aikaan muutos. Ja lopuksi meistä on tärkeää, että Euroopan unioni pyrkii sisällistämään ulkoiskustannukset ja että otettaisiin tuloa, joka olisi korvamerkittyä kollektiiviseen kestävään julkiseen liikenteeseen. Nyt. Nyt vuorossa on Sabine Trier, joka on varapääsihteeri ja edustaa Euroopan liikennetyöntekijöiden liittoa. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto edustaa yli 3,5 miljoonaa kuljetusalan työntekijää kaikilta eri kuljetusaloilta. Meidän ongelmamme on se, että meillä on paljon sanottavana kaikkien liikenne- ja kuljetusalojen alojen osalta, sillä luonnollisesti alahan vaikuttaa eh, työntekijöiden olosuhteisiin ja tilanteisiin, mutta kuusi minuuttia ei ikinä ole riittävä aika. Siksi keskityn kysymyksiin, jotka liittyvät sosiaalisen polkumyyntiin ja tarpeeseen luoda sosiaalinen agenda kuljetusalalle. Voimme luonnollisesti syvällisesti puhua jokaisesta kuljetusmuodosta erikseen, mutta minun täytyy nyt puhua hyvin yleisluontoisesti meidän ei pitäisi unohtaa, että ilman kuljetusalan työntekijöitä kuljetusta ei tapahdu, ei ainakaan vielä, eikä tulevina 20 vuotena, sanoisin. Liikennealan valkea kirja kappaleessa 37 toteaa, että markkinoiden avautumisen pitää kulkea käsitellessä työolosuhteiden parantamisen ja pätevien työpaikkojen kanssa, koska inhimillinen pääolma on äärimmäisen tärkeä kaikissa korkean tason kuljetuspalveluissa. Se myös toteaa, että on laajalti tunnettua, että pätevät työntekijät ja heidän saamisensa tulee tulevaisuudessa, tulevat tulevaisuudessa olemaan suuri kysymys kuljetusalalla. Tilanne on positiivinen, mutta komissio on puhunut vain kauniita sanoja näiden periaatteiden eteen. Mitään todellisia toimia ei ole nähty sen ehkäisemiseksi, että negatiivisia vaikutuksia markkinoiden avautumisesta olisi koitunut työntekijöiden olosuhteisiin tai että sosiaalista polkumyyntiä oltaisi estetty kuljetustyöntekijöiden liitto voi antaa monia esimerkkejä tästä tilanteesta. ETF on vahva tunne siitä, että nimenomainen kuljetusalan luonne on jotakin, mikä jätetään aina huomiotta. Ennen kaikkea meidän täytyy olla tietoisia siitä, että liikkuvat työntekijät ovat määritelmällisesti liikkuvia. Tämä ei liity mitenkään työntekijöiden liikkuvuuteen Euroopassa. Me puhumme työntekijöistä, jotka liikkuvat työnsä luonteen vuoksi. He ovat heavoittuvaisempia, he tarvitsevat erityissuojelua, jotta voitaisiin välttää se, että heistä tulee sellaisten liiketoimintamallien uhreja, jotka käyttävät kaikkia sisämarkkinoiden porsaanreikiä, joiden tarkoitus on vain vähentää sosiaali- ja työntekijöiden kustannuksia minimiin. Tämä ei kosketa vain työntekijöitä, mutta myöskin yrityksiä, jotka tarjoavat reilut työolosuhteet ja reilun palkan työntekijöille, ne kärsivät näistä polkumyyntikäytänteistä. Nämä käytänteet vaarantavat ähm, hyvälaatuiset työpaikat ja eurooppalaisen kuljetusalan ähm, työntekijöiden työolosuhteet. Toisekseen monet näistä työpaikoista liittyvät suoraan turvallisuuteen. Me tarvitsevat me hyvät työolosuhteet turvallisuuden takamiseksi. Näin estämme väsymyksen ja takaamme sen, että meillä on päteviä, motivoituneita ihmisiä töissä. Kolmanneksi kuljetussektorin pitää olla rakenteellisesti houkutteleva tässä mielessä, sillä monet liikkuvat työntekijät ja kuljetusajan työntekijät tekevät epäsäännöllisiä työaikoja, kiertäviä työvuoroja, joutuvat olemaan pitkiä aikoja pois kotoaan. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa, jossa nuoret, naiset ja myös miehet kiinnittävät enemmän huomiota työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, enemmän pitäisi tehdä, jotta voisimme houkutella ihmisiä kuljetusajan työpaikkoihin. Mutta nyt aivan päinvastoin tapahtuu. ETF ja sen jäsenet huomaavat päivittäin, että kuljetusalan sisämarkkinat ovat luoneet sosiaalisia epäkohtia, joita ei voida enää hyväksyä. Ne ovat taakka sektorille ja sen työntekijöille. Komission puheenjohtaja Juncker ja liikenne asiasta vastaava komission jäsen Bulls ovat molemmat todenneet vastustavansa sosiaalista polkumyyntiä, mutta nyt on si- aika siirtyä sanoista tekoihin. ETF toivoo, että, anteeksi, ETF on sitä mieltä, että uudelleenarviointi eikä vain tarkastelu valkean kirjan kohdalla on tarpeen. Sosiaalisen polkumyynnin vastustaminen kaikilla kuljetuksen aloilla on tarpeellista. Meidän tulee varmistaa se, että kaikilla toimijoilla on tasapuoliset toimintaolosuhteet ja myöskin kaikilla kuljetusalan yrityksillä. Valkean kirjan uudelleenarvioinnissa pitää käsitellä monia ongelmia, postilaatikkoyrityksiä, mukavuuslippuja ilmailussa – ja muilla aloilla, niitä epäkohtia, eroja, joita on siinä, kun yritys sijaitsee yhdessä paikassa, työntekijät tekevät äh, työnsä toisessa paikassa ja äh, palvelu tapahtuu kolmannessa maassa. Meidän pitää myöskin käsitellä palveluiden äh, ketjuttamista, kun se tapahtuu sosiaalisen polkumyynnin toteuttamiseksi. Meidän täytyy keskittyä kilpailukykyisiin tarjouskilpailuihin. Tämä tarkoittaa sekä rautateillä että ilmailussa sitä, että meidän täytyy vahvistaa lepo- ja ajoaikojen sääntöjen noudattamista kaikilla kuljetusaloilla, ei vain maatieliikenteessä. Piirtureiden käyttö pitää laajentaa eri kuljetusalan toimijoihin. Korkean tason koulutus ja sen seuranta estää niin kutsuttua koulutuspolkumyyntiä. Ja sertifikaattien myöntäminen on myöskin tapa parantaa turvallisuutta. Toimet, jotka takaavat sosiaaliturvan liikkuvien työntekijöiden osalta, joiden asuinpaikka ja työpaikka on eri paikassa tai joilla on monia työpaikkoja, on tarpeen parempi kotipaikan ja väliaikaisen työpaikan määrittely on tarpeen. Meidän pitää luoda toimia, jotka vahvistavat ammattiliittoja, ja meidän täytyy myöskin luoda toimia niitä toimijoita vastaan, jotka eivät noudata järjestäytymisoikeuksia. Meidän täytyy vahvistaa myöskin sosiaalista vuoropuhelua. Sosiaalinen vuoropuhelu ei kuitenkaan voi ratkaista kaikkia ongelmia. Tarvitsemme lainsäädäntöä tai lainsäätäjiä. Sen lisäksi, että meillä on viranomaisia, jotka toimeenpanevat lainsäädännön, kun se on laadittu. Sosiaalista dialogia tarvitaan sitä tulee kuulla luonnollisesti sosiaalinen vuoropuhelu eri alueilla, on tarpeen ja se voi auttaa ratkaisun löytämisessä, mutta se ei voi olla yksinään ratkaisu yhteenvetona. Sanoisin, että hiljattaiset Euroopan unionin ja globaalin tason kehityskulut ovat herättäneet kysymyksiä kuljetusalan kestävyydestä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Jotta voisimme taata reilun kilpailun, tasapuoliset toimintaolosuhteet täytyy taata kaikille. Tämän vuoksi ETF on sitä mieltä, että liberalisaation jatkaminen ilman, että sosiaalisia ongelmia ratkaistaan samalla ja ilman, että meillä on todellinen sosiaalinen agenda loisi uusia taloudellisia, sosiaalisia ja jopa poliittisia ongelmia Euroopan unionin sisällä. Me vetoamme komissioon Euroopan parlamenttiin, jotta tällainen sosiaalinen säädöstön sääntelyn purku lopetetaan eikä liberalisoitia tehdä ilman, että meillä todella olisi todellinen sosiaalinen agenda mukana sen rinnalla. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt meillä on sitten kysymykset Wim van de Kamp. Dat Ei tämä varmaankaan yllätä, kun minä nyt olen hiukan väsynyt. Tähän kellon aikaan me kaikki olla hiukan väsyneitä, mutta kuitenkin jatkamme ja nyt kysymyksillä Rova Jostille. Voisitteko sanoa jotakin hy- hyvistä ja huonoista maista? Minä tiedän, että jalkapuhunastaminen on aina vaarallista, mutta tiedän, että joissakin maissa liikenneturvallisuus on parantunut huomattavasti ja toisissakin maissa taas tilanne ei suinkaan ole sellainen. Toinen kysymys, mitä Eurooppa voi tehdä? Mitä Eurooppa voi lisäksi tehdä sen mitä on tehty, Tehän puhuitte näistä eri toimenpiteistä, joita on tehty. Ne ovat kansallisia toimia. Niihin pitää tarttua kansallisesti. Nyt tätä puolivälin tarkastelua vaan, joka koskee valkoista kirjaa, me tarvitsemme täsmällisempää tietoa siitä, mitä EU voisi oikeastaan tehdä. Sitten herra Öövin. Minä huomasin, että te, täytyy katsoa vielä asiaa, ETSC, että tämä koskettaa myös teitä. Että te kaup- siis haluatte, että kaupunkien että kaksinkertaistettaisiin, koska autot ovat suuri ongelma. Kysyisinkin, mitä nyt voidaan vielä tehdä? Mitä voidaan tehdä, jotta julkinen henkilöliikenne parantuu, jotta nämä luvut muuttuisivat, tämä punainen ja keltainen oli aivan kauheita. Sitten herra Avansata. 2011 valkoisessa kirjassa on katsottu, että pyrittäisiin sisäistämään ulkoiset kustannukset. Mutta onko tämä pysähtynyt? Mistä te tämän tiedätte? Ja sitten Rova Trie. Te selititte meille aika selvästi yhden asian. Me ymmärsi sen. ymmärsimme sen, mutta tämä on hiukan vanhanaikaista, koska markkinat ovat muuttuneet, työolosuhteet ovat muuttuneet, niistä on tullut joustavammat. Mitkä ovat ne kolme konkreettista asiaa, jotka voimme tehdä? Kyllähän EU voi luoda sääntöjä, mutta jos markkinat kehittyvät aivan päinvastaiseen suuntaan, mikä on voitu nähdä lentoliikenteen sektorilla, jossa on kilpailua EUn ulkopuolelta, ei ole mitään merkitystä enää näillä säännöillä, joten haluaisin paremman kuvauksen siitä, mitä ovat haasteet sen sijaan, että toistettaisiin se, mitä aina ollaan saatu kuulla, että mikään ei suju. Paljon kiitoksia. Sitten Claudia Tapardel. Kiitoksia puheenjohtaja. Teidän aloitteena ovat erittäin hyödyllisiä, arvostan niitä, erityisesti kun on kyse liikenneturvallisuudesta ja yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta liikenteessä, mm, koska olen sosiaalidemokraattinen edustaja. Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää, että tämä valkoinen kirja parantaa ja todella vaikuttaa kansalaisten elämään nämä asiat usein ovat toissijaisuusperiaatteen alaisia. Miten ne voidaan toteuttaa Euroopan tasolla? Tämä olisi minun kysymykseni, koska sosiaalinen ulottuvuus on erittäin tärkeitä. Työpaikkojen laatu, palkkaus, liikennealalle. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä asioita, mutta miten voimme harmonisoida näitä asioita, kun ne ovat kansallisen toimivaltuuksen alaisia? Sitten mitä tulee tieliikenteen turvallisuuteen, on erittäin tärkeää, että vähennämme onnettomuuksien määrää, kuolintapausten määrää, mutta miten pystymme saavuttamaan tällaisten päätösten toteuttamisen Euroopassa ja pakottamaan jäsenvaltiot ottamaan huomioon sen, mistä me päätämme täällä parlamentissa ja komissiossa. Kiitoksia. Vielen Dank, Gesine. Paljon kiitoksia Gesine Meissner. Ja Andi von der äh, Kiitoksia äh, minunkin puolestani, liberalismin puolesta näille puhujille. Täällähän puhuttiin paljon ähm, julkisesta paikallisliikenteestä. Äh, tässä voidaan vielä hyvin paljon parantaa, tämän osoittavat myös tutkimuksenne, mutta mitä Euroopassa voidaan tehdä kun julkinen paikallisliikenne on kuitenkin enemmän jäsenvaltioiden tehtävä ja toissijaisuusperiaatteen alainen. Mehän täällä rahoitamme, tässä on kyse pelkästään rahasta, eurooppalaiset liikenneväylät, siinä ei ole kyse niinkään julkista paikallisliikenteestä, vaan jäsenvaltioiden välistä yhteyksistä. Julkinen paikallisliikenne on kuitenkin hyvin pienimuotoista. Mitä valkoisessa kirjassa pitäisi olla, jotta tässä voitaisiin edistää? kehittyä. Herra Avantsata, te puhuitte tästä mm, siirtymisestä, eri liikennemuotojen välisestä siirtymästä, joka on erittäin tärkeä kaupungin liikkuvuudelle. Siinä voidaan tehdä paljon, se on totta, mutta mitä sitten maaseudulla? Siellä se ei onnistu. Ehkä siellä tarvitaan enemmän tällaisia jakomenetelmiä. Ei sinne välttämättä pystytä mitään rautatie Ähm, linjoja vetämään. Joskus tällaisia linjoja on tehty ilman, että se on kovinkaan järkevää. Kuitenkaan niitä ei voida sitten enää myöhemmin perua. Joten mitä äh, mieltä olette maaseudusta? Ja sitten kysymys kaikille. Äh, liikennekoulutuksen vahvistaminen ja vastavuoroinen Mm, huomioon ottaminen, miten tätä äh, ajattelette? Meillä on tällaisia äh, open space-malleja, että poistetaan liikennemerkkejä. Jos meillä kaikki ähm, digitalisoidaan, niin sitten liikennemerkkejä enää tarvitakaan, koska äh, liikennevälineet kuljettavat itse paikasta toiseen, mutta jalankulkijoita tulee aina olemaan. Miten me voisimme luoda sellaisen mahdollisuuden, että otamme esimerkiksi vammaiset mukaan liikenteeseen? Onko tällainen open space-mahdollisuus teidän mielestänne? Kiitoksia sitten Merja Kyllönen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuoron pitäjille hyvistä huomioista. Olisin esittänyt kysymykseni Sabin Trierille Uh, European Transport Workers Federationiin. Uh, sanotteko kolme kiireellisintä toimea, mitä meidän tulisi tehdä sosiaalisen dumppauksen vähentämiseksi pikaisesti? Danke sehr, Davos Kilic. Kiitoksia, Davos Kilic. Thank you. Again, we have now... Kiitoksia. Meillä oli taas oikein hyviä puheenvuoroja. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava, se koskee äh, tieturvallisuutta. Olemme yhä jäljessä Yhdysvaltoja, jossa tällä hetkellä on voimassa lainsäädäntö, jonka mukaan autoissa pitää olla äh, autojen hätäpuhelujärjestelmä, kun onnettomuus tapahtuu, ja meidän autoteollisuutemme ei vielä tähän ole ryhtynyt. Mikä teidän kantanne tämän suhteen on? Tämähän voi myöskin vaikuttaa siihen, kuinka paljon kuolon uhreja teillä syntyy, mutta myöskin Euroopan unionin autoteollisuuden kilpailukykyyn. Toinen kysymykseni on tämä. Meillä oli ajatusten vaihtoa tänään. Mutta meidän pitäisi puhua politiikasta ja sitten tarvitsemme ihmisiä, jotka seuraavat tätä politiikkaa. Ja sitten kolmas osio on se, että tarvitsemme jonkun rahoittamaan politiikan ja ihmisten toiveet. Mikä teidän mielipiteenne on? Nyt me voimme nykyisin ostaa älypuhelimella lipun ja saamme sitten älypuhelimeen lipun, mutta on mahdotonta ostaa julkisessa liikenteessä monissa suurissa eurooppalaisissa kaupunkeissa kaupunkiliikenteen lippua. Olisiko tässä mahdollisuus, olisiko mahdollista Junckerin investointisuunnitelmasta löytää varoja tähän ja vakuuttaa hänen tiiminsä siitä, että meidän pitäisi varata julkiseen liikenteeseen varoja, jotta voisimme kehittää eurooppalaisia älylippujärjestelmiä. Dieter Koch. Kiitokset, Dieter Koch. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys Joostille ETSCstä. Te puhuitte tällaisista äh, äh, autojen apujärjestelmistä. Juuri äh, tällä alalla on tapahtunut hyvin paljon uudenlaisia järjestelmiä, mutta myös laadultaan ne ovat parantaneet. Pitäisikö meidän velvoittaa tällaiset siinä järjestelmiin tulevaisuudessa vai pitäisikö olla vain tällaisia tiedotus- ja mainoskampanjoita ja kaikki jättää markkinoiden hoidettavaksi? Kiitos. Minäkin olin tässä puhujalistalla. Täällä mainittiin jo tämä lukukausilippu. Siellä oli myös kasvattava vaikutus, koska opiskelijat 5-6 vuotta käyttivät julkista liikennettä ja tottuivat siihen ja sitten he jatkavat sitä, koska he ovat kokeneet, kuinka myönteistä se oli. Tai jos oli kielteistä, niin he kokivat senkin, mutta yleensä mm, opiskelijat opiskelijakaupungeissa tämä on ollut myönteistä ja nuoret eivät käytä autoa enää niin paljon kuin vanhemmat ihmiset. Tämä jo mainittiinkin. Toinen asia ovat nämä 10 prosenttia äh, autoista riittäisi äh, Euroopassa, äh, jotta me voisimme olla liikkuvia. Heiner Monheim tämän sanoi, että tämä tarkoittaisi 90 prosenttia vähemmän autoja. Sitten voisin kuvitella, että autoteollisuus sanoi, että eihän se onnistu, silloin me menettäisimme miljoonia työpaikkoja Euroopassa. Kyllä, sehän on totta, mutta miten me reagoimme tähän, koska eihän tilanteen pitää pysyä tällaisena. Jos ihmisten käyttäytyminen muuttuu ja silloin teollisuudenkin pitää muuttua. Tästä on hyvä esimerkki. Öm, jätänpä nyt pois sen tosiseikan, että meillä olisi 90 prosenttia vähemmän loukkaantuneita ja kuolleita, jos meillä olisi 90 prosenttia vähemmän autoja. Meillä on äh, Daimler-Benzistä esimerkki. 50 vuotta sitten äh, sen johtaja sanoi, että meidän pitää enää olla autokonserni, vaan liikkuvuuskonserni. Äh, ryhtyivät juomaan, rakentamaan muutakin kuin autoja, ähm, junia, rekkoja ja jopa polkupyöriä. Silloin se maksoi 6000 D-markkaa No, sitten kun äh, hän lähti yrityksestä, hänen seuraajansa myi kaikki nämä osat yrityksestä, sai sitä ehkä bonuksiakin. Ja nyt Daimler-Benz on täysin riippuvainen autotuotannosta. Jos äh, tämä muuttuu, äh, niin auto autojen valmistajien on totuttava siihen ajatukseen, että jos he tuottavat ainoastaan autoja tulevat menemään konkurssiin. Samanaikaisesti meillä on buumi, eh, mitä tulee juniin, eh, rautateihin, eh, huippunopeisiin juniin, sähköpyöriin, pyöriin. Jos nämä auton valmistajat pystyvät siirtymään pelkästä auton valmistuksesta liikkuvuuteen, niin silloin he pystyvät selviämään tästä, koska autovalmistaja kyllä pystyy valmistamaan muutakin kuin auton, myös äh, äh, raitiovaunun tai huippunopeusjunan. Mm, niin mitä mieltä olette tästä? Me pystymme varmistamaan työpaikat, jos äh, teollisuus varmistaa siirtymisen kohti parasta liikkuvuutta, mutta silloin myös autoteollisuuden on muututtava. Sillä meillä on niin suurta ongelmaa työllisyyden suhteen, koska me haluamme varmistaa työpaikat. Mutta mitä mieltä olette tästä? Tämä olisi minun kysymykseni. Ja sitten vastaukset samassa järjestyksessä. Ensin Graziella Just. Thank you. Um, the question from... Kiitoksia kysymys uh, edustaja Van de Kampilta hyvistä ja huonoista maista. Hyviä maita on, niissä on vähän tiekuolemia, Alankomaat, yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, myöskin Irlanti on edistynyt tässä asiassa, mutta eräät maat, kuten Irlanti, Espanja ja Baltian maat, ovat edistyneet hiljattain paljon. Me olemme analysoineet suojaneet että ja tämä ei liiku vain kriisiin. Hyviä toimia nämä jäsenmaat ovat toteuttaneet, ja poliisivalvonta on näistä kaikkein tärkein. Ylinopeudet, rattijuoppous ja turvavöiden käyttämättä jättäminen ovat riskejä, jos yksi toimi tehdään Nopeus on kaikkein tärkein valvottava. Nopeusvalvontakamerat ja poliisin ratsiat ovat tärkeässä roolissa ja on tärkeää selittää, miksi näin tehdään. Siksi, että pyritään pelastamaan ihmishenkiä. Ranskassa ja Espanjassa tämä on toiminut. Ja myöskin infrastruktuuria on tärkeää parantaa. Tämä liittyy siihen, mitä komissio ja Euroopan parlamentti voivat tehdä. Euroopan unionin toimielimillä on roolinsa, kaikki ei riipu jäsenmaista. Jäsenmaita pitää ajaa toteuttamaan enemmän. Mainitsin puheenvuorossani, että me tarvitsemme infrastruktuuri eh, turvallisuusdirektiivin toimeenpanoa kaikilla maantieosuuksilla. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän pitää tunnistaa vaaralliset alueet maanteillä. Olettavasti tällä hetkellä tämä on vain TNT-alueet, lähes eh, tulkoon vain moottoritiet. Meidän täytyy ottaa myöskin esimerkiksi maatseututiet mukaan. Meidän pitää myöskin pyrkiä puuttumaan loukkaantumisten määrään. Meillä on hyvin paljon vakavasti loukkaantuneita ihmisiä ja meidän täytyy pohtia, mitä toimia tehdä. Tieliikennekuolemien määrä vähenee, mutta vakavien loukkaantumisten määrä ei ole vähentynyt yhtä nopeasti kuin tieliikennekuolemien. Meillä on myös vetoomus uuden viraston puolesta. Meillä ei ole Euroopan unionin tieturvallisuus virastoa, vaikka maantiet ovat se alue, jolla tapahtuu 90 prosenttia kuolemaan johtavista onnettomuuksista liikennealalla, joten me vetoamme tie turvallisuusviraston perustamisen puolesta. Liikennevaliokunnan pitäisi tehdä tarkistuksia, jotta tämän vuoden yleisessä turvallisuus uudelleen tarkastelussa nämä asiat otettaisiin huomioon. Ähm, esimerkiksi edustaja Koh mainitsi jo ajoneuvojen turvallisuuslaitteistot, niiden hinta on laskenut ja edistys, jota olemme nähneet, on ollut Jurkopin äh, johtavaa. Meillä on yhä enemmän ajoneuvoja, jossa on turvalaitteistoa, kehittynyttä mm, jarrulaitteistoa ja muuta. Tämä liittyy Eurkapiin ja kolaritesteihin. Kuitenkin huomaamme, että markkinat ovat jakautuneet. Länsi-Euroopan maissa autotuottajat eh, tarjoavat näitä turvalaitteistoja vakiovarusteina ja Itä-Euroopan maissa niitä ei saa edes lisävarusteina. Teknologian käyttö myöskin tukisi työpaikkojen syntymistä. Me haluaisimme turvamuistutukset ja automaattiset hätäjarrujärjestelmät kaikkiin ajoneuvoihin. Tämä välittäisi esimerkiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemantapauksia. Jos tämä, nämä turvatoimet ovat pakollisia, meidän täytyy ottaa myöskin älykkäät järjestelmät mukaan. Eli jos otamme yhden teknologian alueen käyttöön, toinenkin pitää ottaa mukaan. Kiitoksia. Thank you very much. Um... I suppose like most of us. Kiitoksia oikein paljon. Kuten suurin osa meistä täällä, uskon, että liikenne on todella tarpeen talouskasvua varten, sosiaalista yhteenkuuluvuutta varten ja jos me olemme vakavissamme planeetan henkiin jäämisestä, niin silloin se on tärkeää myös siihen liittyen. Jos olette samaa mieltä, niin haluaisin vastata kysymyksen esittelijä, mitä muuta voidaan tehdä eh, kaupunkiliikenteen edistämiseksi. Haluaisin eh, varmistaa, että kaikki ymmärtävät, että liikenne on erittäin vakava kysymys, että ei voida jatkaa, mm, että on sellaista liikennepolitiikkaa, joka vuotaa kuin seula. Eh, esimerkiksi neljäs rautatiepaketti jos me uskomme rautateihin, että ne juovat, luovat todellista julkista palvelua tulevaisuudessa, niin miksi neuvosto on vielä siellä, missä se on, miksi ala on vielä siellä, missä se on. Meidän täytyy todellakin harjoittaa poliittista painostusta ja rahaa käyttää, että voisimme saavuttaa tämä. Erityisesti julkinen liikenne kaupunkikeskuksissa. Pitäisi lähteä siitä, mitä kuluttajat tarvitsevat, millaista kysyntää on. Kuluttajat tarvitsevat saavutettavuutta, luotettavuutta, täsmällisyyttä. Heidän pitää pystyä saamaan paikka, kun he sen haluavat. Heidän pitää pystyä maksamaan tuosta palvelusta. Jos lähdetään siitä, niin sitten laajempien sosiaalipolitiikkojen pitää toteuttaa se. Minä tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja siellä yksi mielenkiintoisimmista asioista on se, että ideologisesti on sitouduttu markkinoiden avaa parantamiseen koko elämässä. Ja täällä on mielenkiintoisia vaikutuksia esimerkiksi äh, bussiliikenteeseen Lontoon ulkopuolella. Lontoossa äh, poliittinen välintulo on aiheuttanut sen, että bussia on käytetty valtaisesti enemmän ja paljon luotettavampi ähm, palvelu, jossa on joustavia lippujärjestelmiä, valvontajärjestelmiä. Tämä pystyy toteuttamaan valtaisan muutoksen, mutta siihen tarvitaan poliittista tahtoa, sitoutumista ja tekopyhyyden loppua. Joten sanoisin parlamentille, että pysäyttäkää tekopyhät, jotka yrittävät lykätä asioita, kun tavoite on kuitenkin selvä. Kiitoksia sitten herra Vansalta. Merci beaucoup. Äh. Paljon kiitoksia. Hyvä esittelijä, mitä voimme tehdä, jotta voisimme parantaa äh, julkista liikennettä, mitä voimme täällä tehdä äh, kaupunkiliikenteen, julkisen liikenteen parantamiseksi. Uskoakseni yksi avain tässä on se, että ratkaisemme paradoksin joka liittyy läheisyysperiaatteeseen. Luonnollisesti julkinen liikenne on toiminnan ala, joka on ehdottoman paikallista ja on täysin välttämätöntä tietyt päätökset ja tietyt prioriteetit ovat yhäkin selkeästi paikallistasolla määritelty, määriteltyjä. Tämä ei saa muuttaa, mutta tällä hetkellä tilanne kaupungeissa on kiireellinen, ehdottoman kiireellinen. Ja näemme, että Euroopan unionin toimielimet ovat vielä hyvin arkoja erityisesti kun pitäisi vaihtaa nopeutta budjetti kysymyksissä ja myöskin vaihtaa interventiotyyppejä tällä liikennealalla. Kaupungissa on hyvin kiireellinen tilanne, sillä siellä toteutuvat ilmastonmuutoshaasteet, elämänlaadun parastamisen haasteet, kilpailun aiheuttamat haasteet, kaupungeissa myöskin ovat kansalaisten ja matkustajien odotukset. Kaupungeissahan olemme välillä jumiutuneet ylikuormitettuihin metroihin ja olemme kaikki hyvin onnettomia, kun näin tapahtuu ja aloitamme päivämme huonosti. Tämä tapahtuu kaupungeissa ja myöskin kaupungeissa muodostamme mielikuvamme Euroopan unionista. Meidän täytyy siis määritellä näitä tavoitteita. Nehän on jo määritelty valkeassa kirjassa, mutta meidän pitäisi nopeuttaa toimintaa. Meidän pitää ymmärtää, että nyt on erittäin kiireellinen tilanne ja tarve kaupungeissa ja että on tärkeää toimia myöskin kaupunkiliikenteen suhteen, koska se on huippu sektori. Kyseessä ei ole vain se, että meidän tulee reagoida. Kyseessä on myöskin se, että tämä sektori on jotakin, millä me osaamme toimia. Meillä voisi olla kolme prioriteettia. Ensinnäkin tutkimus. Emme saa unohtaa kaupunkia ja julkista liikennettä usein. Se on tällainen sivuun jätetty osa tutkimusohjelmissa. Sitten investoinnit. Puhumme paljon Junckerin ohjelmasta kilpailu kyvyn parantaminen Euroopassa on jotakin, mitä emme saavuta, jos unohdamme kaupungit. Emme sitä saavuta, jos unohdamme kaupungit. Tenteessä ja Euroopan laajuisissa liikenneverkoissa meillä on kaupunki solmukohtien kysymys mukana, ja tämä on jotakin, mikä on melkoisen aluillaan vasta, mutta sitä pitää kehittää. On hyvin tärkeää, että me etenemme tähän suuntaan ja parannamme kaupunkialueiden liikenteen rahoitusta. Ja sitten kolmanneksi me nyt tulla johdonmukaisia. Tilanne ei parane, jos me säätelemme sitä siellä täällä hiukkasen. Meidän täytyy ottaa hiukan etäisyyttä ja katsoa, että suuri kuva muistuttaa todellakin jotakin. Meidän täytyy pohtia kaupunkisuunnittelua ja pohtia esimerkiksi aikataulukysymyksiä, etätyötä, kaikki nämä asiat täytyy ottaa huomioon ja luonnollisesti myöskin ulkoisten kukujen, kulujen sisäistäminen viitasi tähän hyvä esittelijä. En tiedä missä vastuu on, mutta tämä on luonnollisesti aihe, joka vaatii välillä hyvin paljon rohkeutta. Rohkeutta on vaikea löytää, kun olemme esimerkiksi tilanteessa, jos paikallisvaalit ovat tuloillaan mutta tämä vaatii päätöksiä. Sitten vielä viimeinen sananen, edustaja Meissner, kuljetusalan työpaikat ovat jotakin, missä luonnollisesti kuljetetaan suurta määrää rahtia, mutta myöskin henkilöitä. Ja tämä on todellinen kysymys. Meillä on todellinen kysymys sosiaalisen kohesion suhteen, kun pohdimme maaseutualueiden julkista liikennettä. Kiitoksia. Kiitoksia nyt Sabine Thank you very much. Kiitos. Herra Van de Kamp, olen vähemmän, olen enemmän perehtynyt rautateihin kuljetukseen ja sisävesiliikenteeseen ja ja näillä alueilla työskentelee enemmän työntekijöitä ja kansainvälinen kilpailu ei ole mitenkään relevantti kysymys tällä, näillä, tällä sektorilla. Mitä tulee lentoliikenteeseen, on hyvä katsoa, mitä on tapahtunut merikuljetusten alueella. On nähty, että on viimeisten 50 aikana tapahtunut valtaisa siirtymistä mukavuuslippujen käyttöön. Ja jos me katsomme tätä, niin silloin huomaamme, että ilmailualalla tullaan pian menemään samaan tilanteeseen niin, että enää ei käytännössä katsoen ole enää eurooppalaisia ilmailualan työntekijöitä. Tämä on pidettävä mielessä ja on katsottava muitakin esimerkkejä, jotka ovat siis jo, jos tilanne on pitemmälle menevää. Sitten kolme relevanteinta kysymystä. Minun on hyvin vaikea tietysti valita näitä kolmea, mutta yksi suuri ongelma kuljetussektorilla liikkuvien työntekijöiden, liikkuvaa työntekijöiden työntekijöiden osalta on taata se, että työsopimukset ovat avoimia ja katsoa ja huolehtia siitä, että sosiaaliturvamaksut maksetaan ja välttää sellaisia tilanteita, joissa on tällaisia kirjepostiyrityksiä ja työntekijät eivät tiedä, onko heidän sosiaaliturvamaksunsa maksettu. He eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä, jos ovat huolissaan ja sitten esimerkiksi mitä tulee työturvallisuuskysymyksiin, niihin liittyvät ongelmat. Tämä liittyy tällaisiin kirjalaatikoyrityksiin, näennäiseen itsenäiseen ammatin harjoittamiseen ja myöskin siihen eh, lainsäädäntöön, joka liittyy sosiaaliturvallisuuden koordinointiin. Tämä on paketti, jota täytyy katsoa kokonaisuutena. Toinen asia on sitten turvallisuus, joka on hyvin olennainen kysymys. Ja tämä tietysti liittyy työehtoihin ja lepoaikoihin. Ne ovat minusta erittäin keskeinen kysymys. Kuten sanoin omassa puheenvuorossani, kysymys oli pelkästään maantiekuljetuksesta, vaan kaikista eh, liikenteen muodoista, ja meidän pitää todella ponnistella kovasti siihen suuntaan, että olemassa oleva lainsäädäntö pannaan toimeen ja katsoa, eh, mitä tehdään siellä, missä näitä ei vielä ole olemassa näitä mahdollisuuksia. Sitten kolmas olisi minun oma sektorini, että on eh, pakko myöskin suojella työntekijöitä silloin, kun kilpailutetaan eri toimia, kuten esimerkiksi lentokentillä. Kiitoksia. Ja nyt sitten Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Stefan Bakin kommentit. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan parlamentti pyytänyt kertomaan näkemyksensä vuoden 2011 liikennepolitiikan valkoista kirjasta, jotta parlamentti sitten pystyisi valmistelemaan omaa mietintönsä samasta aiheesta. Me olemme hyvin kiitollisia tästä yhteistyömahdollisuudesta. Meidän lausuntomme ei ole vielä valmis. Tarkoitus on hyväksyä se täysistunnossamme huhtikuussa. Se, mitä voimme tänä päivänä teille antaa, on yhteenveto luonnoksesta vasta sen jälkeen, kun sitä valmisteleva työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, kuten tekin. Me olemme järjestäneet kuulemisen 6. maaliskuuta, jotta saisimme panosta eri sidosryhmiltä täytäntöönpanon tasolta, jotta saisimme niiden näkemykset. Ähm, tulevaisuuden toimista. Olemme huomanneet, että komissio on pääosin täyttänyt lupauksensa valkoisessa kirjassa, koska melkein puolet asioista ovat jo ähm, aiheuttaneet äh, komission toimia, mutta hyvin vähän kuitenkin on päätökseen saatettua lainsäädäntöä. Usein lainsäätäjät eivät ole hyväksyneet komission ehdotuksia tai muuttaneet niitä valtaisasti. Toisin sanoen jäsenvaltiot ovat olleet hitaita täytäntöönpanessa. Näin on, kyse, näin on esimerkiksi rautatiemarkkinoiden avaamisessa, yhteisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanossa, lentokenttäpaketissa, sitten kun on kyse kustannusten sisällyttämisestä hintoihin ja monista muista asioista valkoisessa paperissa. Tietenkin tämä on poliittinen prosessi, joka tuottaa sitä, mikä on poliittisesti hyväksyttävää, mutta se aukko verrattuna valkoisen kirjan kunnianhimoisiin tavoitteisiin on kasvamassa. Sen takia olemme sitä mieltä, että komission, uuden komission selkeästi osoittama halu varmistaa poliittinen tilanne eh, ennen kuin eh, tehdään ehdotuksia. Se, että eh, tehdään vain vähän, mutta menestyksekkäitä ehdotuksia, ja että painostetaan täytäntöönpanoon ja valvontaan no, on erittäin hyvä ehdotus. Me todennäköisesti uudistetussa valkoisessa kirjassa näemme tästä esimerkkejä. Joka tapauksessa melkein kaikki asiat, jotka valkoisessa kirjassa on nostettu esiin, ovat vielä pöydällä ja hyvin harvat tai ei yhtään näistä asioista ole vielä saatettu päätökseen. Meidän lausunnossamme on nostettu esiin joitakin asioita, joita pidämme avainasioina. Rahoitus ja yhteen toiminta verkkojen Euroopan välineen ja Esirin välillä on erittäin tärkeä asia, jotta voidaan saavuttaa TNT- ja ITS-tavoitteet. Äh, Tässä me näemme suuria mahdollisuuksia Esirissä. Se pystyisi äh, äh, varmistamaan enemmän verkkojen Eurooppaa rahoitusta Äh, sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole kaupallisesti kestäviä, mutta jotka äh, ovat kiinnostavia, esimerkiksi hankkeet ähm, raja-alueilla. ESIR pystyy myös mahdollistamaan hankkeiden täytäntöönpanon, jotka ovat tärkeitä, mutta joita ei verkkojen Euroopan välinä pystyä toteuttamaan. Kuitenkin olemme huolestuneita esiristä, koska verkkojen Euroopan välineestä otetaan äh, määrärahoja esirin takuita varten. Meidän täytyy saada varmuus siitä, että nämä määrärahat, noin 2,7 miljardia, todellakin käytetään tavalla, joka vastaa liikennepolitiikkaa ja TNT-prioriteetteja. Muuten vaarana on se, että kaikki tämä menee kaupallisesti kiinnostaviin hankkeisiin, jotka eivät toteuta TNTn tavoitteita. Toiseksi haluaisimme varoittaa siitä, että nähtäisiin käyttäjä maksaa tällaisena yleis senä ratkaisuna on aloja, joissa tämä ei ikinä toimisi ja joissa maksut rajoittaisivat kansalaisten liikkuvuutta ja niillä olisi kauhistuttava vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Näin on esimerkiksi kaukaisilla ja harvaan asuteilla alueilla tai ihmisille, jotka ovat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tällainen kielteinen äh, vaikutus, joka maksujärjestelmällä voisi olla, pitäisi pystyä välttämään. Sama koskee kustannusten sisällyttämistä hintoihin. Tämä on järjetöntä alueella, jossa todellista vaihtoehtoa ei ole, jossa pelkästään tieliikenne eh, on mahdollisuus ja jossa ruuhkia ei ole. Tässä tapauksessa saastuttaja maksaa periaate ainoastaan lisää liikkuvuuden eh, hintoja. Meidän on nähtävä eh, ero saastuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa maksujen välillä ainoastaan, koska kustannusten sisällyttäminen hintoihin tarkoittaa, että otetaan käyttäytymisestä, niin eh, ei ole hyvä rakentaa infrastruktuuria sellaiseen eh, tulomalliin, jonka tarkoitus on pienentyä ajan mm, myötä. Lisäksi on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ja eh, keskeisten ja reuna-alueiden välillä. Tämä osoittaa, että on tärkeää tehdä kaikista liikennemuodoista tehokkaampia ja kestävämpiä erikseen ja yhdessä. Se olisi parempi vaihtoehto tulevaisuudelle. Meidän mielestämme markkinoiden avaaminen on tärkeää kaikilla aloilla, jotta voidaan varmistaa tehokasta ja kestävää liikennettä, mutta olemme myös sitä mieltä, että on tärkeää, että ne säännöt, hyvin selkeitä. Äh, valitettavasti näin ei aina ole, joten pitäisi hyvin hyödyntää REFIT-ohjelmaa ja parempaa sääntelyä. Hyvin toimivat sisäiset markkinat, joissa on selkeät säännöt, hyödyttävät sekä matkustajia että rahtiliikennettä. Sosiaalidumppaus on asia, joka on todellinen ongelma ja sitä on käsiteltävä. Kuitenkin se ei välttämättä liity markkinoiden avaamiseen sinänsä. On sääntöjä, joilla pystytään käsittelemään jatkuvia eroja palkkauksessa, verotuksessa ja sosiaaliturvassa. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijän direktiivi, vuoden 2014 direktiivi, joka käsittelee tuon direktiivin täytäntöönpanoa, sekä eurooppalainen foorumi, jolla ehkäistään harmaata taloutta. Mahdollisesti lisätoimenpiteitä tarvitaan ja tehokkaampaa tiedotusta eri jäsenvaltioiden viranomaisten välillä tarvitaan myös, mutta meidän täytyy välttää se, että luomme lääkkeitä, jotka ovat haitallisempia kuin itse sairaus. Eli ratkaisujen pitää olla suhteellisia, eikä niiden pidä haitata niitä toimijoita, jotka todella noudattavat kaikkia sääntöjä. Meidän mielestämme kaupunkiliikenne on erittäin tärkeä kysymys. Se koskee sekä matkustajaliikennettä että rahtiliikennettä. Sen takia EUn lainsäädäntövaltaa voitaisiin laajentaa kaupunkeisiin liikenteen alalla, jotta voitaisiin varmistaa harmonisointi esimerkiksi, kun on kyse liikenteeseen pääsystä tai maksujärjestelmistä, jotka ovat tärkeitä sekä ympäristölle että sisämarkkinoiden toiminnalle. Tekninen innovointi, mukaan lukien vaihtoehtoiset polttoaineet, ovat erittäin tärkeitä ratkaisuja liikenteen kestävyydelle tulevaisuudessa, niin silti julkisen liikenteen käytön lisääminen olisi asia, joka toteuttaisi tuloksia saman tien, siksi sitä pitäisi korostaa valkoisessa kirjassa. Tässä yhteydessä haluaisimme myöskin keskittyä uusiin liiketoimintamalleihin, kuten Uberin. Meidän mielestämme komissio pitäisi tarkastella sekä sosiaalisia aspekteja, esimerkiksi kuljettajien työskentelyolosuhteita, matkustajien tilannetta ja vastuujakoa, kun on onnettomuuksia tai muita tällaisia tapahtumia. Kiitoksia vielä puheenjohtaja, että meillä oli mahdollisuus puhua tälle valiokunnalle. Kiitoksia. Meillä on vielä kaksi puhujaa. Oikeastaan aika on loppunut. Ja äh, pyytäisin, että tulkia, että saisimme nämä kaksi puhujaa vielä kuulla. Öm, ähm, tässä on vielä kaksi puhujaa. Pyytäisin, että pitäisitte kiinni viiden minuutin puheenajasta. Ensin komissio. Kiitos puheenjohtaja. Komission puolesta haluaisin aluksi sanoa, että pidämme hyvänä parlamentin aloitetta tehdä oma mietintö. Se on hyödyllinen, kun tarkastelemme valkoisen kirjan puolivälin tarkastelua, ja sitä on se on myöskin mielenkiintoista aineistoa. Ja se nousi myös tässä esille, kun ajatellaan niin täällä käyttäjien puheenvuorojen laatua. Se on myöskin hyvin ajankohtaista, koska me olemme jo käynnistäneet oman toimemme. Useimmat teistä ovat voineet nähdä, jos et olette nähneet, kerron, että komissio on jo käynnistänyt julkisen sidosryhmien äh, kuulemisen 10. maaliskuuta, joka tapahtuu internetissä. Komissio kuitenkaan ei, en nyt äh, ajatellen aikaa ja ajatellen sitä, että tulemme esittelemään äh, e- ehdotuksemme, en aio puhua substanssista, mutta muutaman sanan prosessista. Komissio ei vielä ole päättänyt mikä on lopputuloksen oikeudellinen muoto. Me teemme sen, että me tarkastelemme sitä, mitä on pantu toimeen, mitä ei ole tai mitä ei ole riittävästi pantu toimeen. Pyrimme analysoimaan syitä tähän, miksi toimeenpano ei ollut kenties tyydyttävää. Ja tämän kuulemisessahan saatettiin nähdä, että vuonna 2015 vaikka on vain neljästä vuodesta, tilanne ei ole sama kuin vuonna 2011. On yleisesti katsottuna ajatellen talouskriisiä, öljyn hinnan kehitystä, mutta myöskin on ollut monia liikenteen kannalta erityisiä kysymyksiä, kuten esimerkiksi uudet yritysmallit, uusi teknologia, myöskin se, että on eri tavalla tarkasteltu sosiaalisia kysymyksiä, lähestymistapa, joka perustuu palveluihin ja niin edelleen. Joten me tulemme laadullisesti katsomaan myös sitä, mikä on tilanne vuonna 2015, ajatellen tätä tarkastelua, ja mikä on suhde niihin toimiin, joita vuoden 2011 paperissa on ehdotettu. Tämä tullaan julkaisemaan jonkinlaisena toimeenpanon raporttina vuoden loppuun mennessä, mutta tullaan edelleenkin näkemään, miten suuri on komission poliittinen ruokahalu vuoden lopulla, tullaanko tätä kehittämään edelleen täydeksi poliittiseksi arvioinniksi ensi vuoden alussa. Tämä on siis nyt nähty prosessi. Ja komissio pitää prioriteetteet tai tekee niistä päätökset oman analyysinsa pohjalta ja ilmoittaa kyllä siitä sitten aikanaan. Ja lopuksi valkoinen kirja ei ole ainoa toimi liikenteen alueella, jota viedään eteenpäin. Monet teistä varmasti ovat nähneet, että on hyväksytty energiaunionin äh, strateginen äh, toimintasuunnitelma ja puitesuunnitelmat, joissa on hyvin paljon erilaisia liikenteeseen liittyviä aloitteita ja myöskin digitaalisen sisämarkkinoiden agenda on myös se, jota seurataan ja miten tämä kaikki tulee yhdessä äh, vaikuttamaan on myös asia, joka vaikuttaa tähän valkoisen kirjan arviointiin. But not least. Kiitoksia. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, esittelijä valkoisen kirjan esittelijä Wim van de Kamp. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti olisi houkuttelevaa ehkäpä tehdä yhteenveto nyt puolentoista tunnin ajan kaikesta, mitä olemme kuulleet ilman tulkkausta, mutta ei nyt tee tätä. EPPssä meillä on sisäinen kokous esiiristä käynnissä. Minun täytyy lähteä sinnekin ja varmistaa, että ähm, liikennesektorin rahoitusta suojellaan oikein. Haluaisin todeta vain, että tämä on ollut erittäin hyödyllinen päivä Monet ihmiset ovat kuunnelleet koko ajan. Minä kirjasin prioriteetteja ylös, monimodaalisuus, sosiaalinen liikkuvuus, kaupunkiliikenne ja niin edespäin. Ja nyt me ryhdymme töihin näiden kysymysten parissa. Paljon kiitoksia kaikista ehdotuksista. Olen täysin samaa mieltä komission edustajien kanssa siinä, että tämä kuuleminen on onnistunut yhdistämään monia eri elementtejä. 14. huhtikuuta me tulemme julkaisemaan mietintöluonnoksen ja oletan, että te kaikki haluatte osallistua, tuoda kortenne kekoon. Haluaisin erityisesti mm, talous- ja sosiaalikomitea kiittää. He antoivat meille tietojaan omasta mietinnöstään. Haluaisin myöskin toivottaa kaikille erittäin miellyttävää iltaa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu. Tämä onnistui. Haluaisin vielä puhua näistä määräajoista. Tämän mietintöluonnoksen eh, esitys on 13.14. huhtikuuta, tarkistustietojen määräaika on 20. huhtikuuta ja TRAN-valiokunta päättää 28. toukokuuta ja täysistunto heinäkuussa 2015. Haluaisin kiittää myöskin tätä viimeistä paneelia, eh, kaikkia puhujia, kaikkia niitä, jotka olivat täällä, sihteeristöä, eh, puheenjohtaja ystävästi kiittää myös tulkkeja siitä, että ylittävät kokousajan. Ja nyt toivotan teille hyvää iltaa. Tämä oli hyvä keskustelu, intensiivinen keskustelu. Me esittelemme kaikki ne asiat, jotka valkoisessa kirjasta löytyvät. Sydämelliset kiitokset ja hyvää iltaa.